Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Änderungswünsche sind mir nicht bekannt. Bei den Ankündigungen... Tervetuloa kokoukseen. Pöytäkirja hyväksytty. Ilmeisesti siihen ei ole vastahuomautuksia. Kokous lähetetään webstreaminä, kuten tavallisesti, ja tulkatut kielet ovat teillä asiakirjojen joukossa. Ja Olemme panneet, ottaneet tiedoksi lakkoilmoituksen ja toivotamme silleksi, että voimme työmme hoitaa. Viittaisin vielä koordinaattorin suosituksiin ja suosipäätöksiin, jotka lähetettiin kaikille 26. kesäkuuta. Vasta huomautuksia ei ole, joten niitä pidetään hyväksyttyinä. Eli kolmas kohta esityslistalla vastuuvapaus, toinen yritys nyt sitten neuvosto Euroopan neuvoston kanssa. Eilen tähän astinen niin esittelijä Bart Staasrova, Walter ja minä kävimme neuvoston puheenjohtajan kanssa ja neuvoston pääsihteerin kanssa jälleen keskustelun ystävällisessä ilmapiirissä. Oli aamiaista ja muutama päätöskin, ei pelkästään vain aamia niin kuten tähän asti Työstämme tekstiä, yhteisymmärryspöytäkirjaa, ja se eteni ihan hyvin. Memorandum of Understanding. Meidän puolelta on siinä tarkistuksia, joten vastauksemme neuvostolle on, tai esitellään tämän päivän kokouksessa ja siitä sitten myöhemmin keskustellaan. Liikettä siis on ja yritämme jossain muodossa sitten sopia. Kollega Valle sitten ei voinut suositella viime kerralla vastuuvapautta mutta nyt esittelijä saa puheenvuoron. Sì, grazie Presidente. Per la seconda volta quest'anno ci ritroviamo a parlare del... Kiitoksia puheenjohtaja. Toista kertaa tänä vuonna eh, jo käsittelemme ja... Marko, hetki vielä. Tolkit ilmoittavat tällä. Tulkit ilmoittavat, että tällä hetkellä on käynnissä työtaistelu 37. päivää. Se koskee työehtoja ja työaikoja ja vaikka emme voi keskeyttää kokousta, valitettavasti se kuitenkin päättyy täsmälleen ilmoitettuun aikaan, eikä yliaikaa myönnetä. Kiitos. Ehm, ehm, no niin, olemme siis eh, suoraan valitut edustajat eh, ja itse kansalaisetkin ovat tarkastelleet tätä kysymystä. On hyvä, että koko valiokunta on ollut mukana. Tämä on aika kiperä asia, mutta e, edelleenkään neuvosto ei ole vastannut meidän kommentteihimme, jo, jotka esitettiin 15. huhtikuuta. Kyse on veronmaksajien rahoista, jotka pitää jakaa oikeudenmukaisesti ja asiat pitää hoitaa siihen malliin. Edelleenkin odotamme tietoa, joka liittyy oikeusasiamiehen kertomukseen, joka koskee neuvoston avoimuutta – Valitettavasti eh, pyyntö erottaa eh, neuvoston ja Eurooppa-neuvoston talousarviot, sitä ei ole edelleenkään otettu huomioon. Olen eh, tyytyväinen toimielinten välisiin neuvotteluihin, jotka ovat käynnistyneet ja odotamme, että niistä tulee hyviä tuloksia ja se johtaa siihen, että neuvosto toimii. Sitten kiinteistöpolitiikasta, me pettyneitä kiinteistöpolitiikkaan siihen liittyvien menoja koskevien puutteelliseen tietojen saatavuuteen. Niinpä kaiken tiedon pitäisi olla julkisesti saatavissa kansalaisten avoimuuden nimissä ja jälleen kerran vetoan siihen, että neuvosto kertoo kiinteistöpolitiikastaan niin, että siinä on äh, tarkasti jaoteltu kulut. Meille pitää kertoa siihen liittyvistä kustannuksista, esimerkiksi Eurooppa-rakennuksen viivästyksistä. Ja tämän lisäksi muutama kommentti tästä tilanteesta. Olen tyytyväinen, että neuvosto näkee tarpeelliseksi löytää ratkaisun parlamentin kanssa. On olennaista, että meillä on nämä kahdenväliset neuvottelut, jotka ovat äh, rakentavat. Edelleenkin meillä on omat roolimme parlamentilla ja äh, neuvostolla vastuuvapausmenettelyssä neuvoston kuluja pitää tarkastella aivan samoin kuin muidenkin toimielinten kuluja. Ja tässä tarvitaan hyvää yhteistyötä toimielinten välillä. Meillä on oma tehtävämme tässä menettelyssä ja nyt pitää varmistua siitä, että koko järjestelmä toimii kunnolla. Vaikuttaa siltä, että ratkaisu voitaisiin löytää – Lopuksi haluaisin ilmaista toiveeni siitä, että neuvottelut jatkuvat ja toivottavasti avoimuus on kattavaa. Haluaisin kiittää etukäteen hyvästä yhteistyöstä ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Ja, niin, kiitos. Mietintö on toimitettu ja 10. syyskuuta kello 14 on tarkistusten jättämisen määräaika. <clears throat> Haluaisin viitata jo siihen, että neuvosto tietysti alkuperäisessä kannassaan pysyy, eli että sopimuksessa vastuuvapaa sanota vain komissiolle. En nyt sitten tiedä, että onko tämä budjettin erottamiskysymys neuvoston osalta ratkaistu. Voin myös ymmärtää neuvostoa siinä, että se ei tietenkään halua, että harjoitamme poliittista painostusta neuvostoa kohtaan vastuuvapausmenettelyn kautta. Voin ymmärtää sen. Neuvoston budjetin yhtenäisyys ja itse asiassa se on yksi pyhä lehmä. Juuri koska Se ei halua painetta Euroopan neuvoston johto, valtionjohtajia kohtaan, vaan sen ymmärtää, ja tästä täytyy olla vastaavasti sitten näillä, näiden varmusten kanssa varovainen. Kun ajatellaan nykyistä menettelyä ja sopimusta neuvoston kanssa, niin melkein näiden vaatimusten kanssa sen me kuin edistämme sitä. Tietysti voidaan saada, saada aika enemmän avoimuutta näin, mutta tässä vaiheessa kyllä tulee vaikeaksi ikään kuin kun neuvosto kovasti, neuvostolla on kovasti pelkoja, niin saada tämä kotiin. Klints, kollega Kiltz, anteeksi, kollega Salafrankka ensin, olkaa hyvä. No, kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä hänen tekemästään työstä, tästä aiheesta, joka on aina poleminen ja mm, monimutkainen. On tärkeää painottaa tässä keskustelussa äh, sitä, että parlamentti äh, on tässä suhteessa ainut toimielin äh, ja pitää muistaa, että neuvoston pitää toimia, aivan kuten muidenkin, mm, muidenkin toimielinten niin, että se täyttää tosiaan erilaiset vaatimukset, joita sille on asetettu perussopimuksissa – ja me aina olemme, olemme huomanneet, että on merkittäviä ongelmia, jotka liittyvät tähän vastuuvapauteen. Ja näin viime vuosina on huomattu, että neuvosto ei ole yhteistyöhaluinen tässä 2009, 10, 11, 12, 13, 14 ja 15 vuosilta Kyseessä on mekanismi, jossa eh, pitäisi olla yhteydessä neuvostoon ja saada parannustilanteeseen. Eh, mietintö painottaa sitä, että tässä on paljon tärkeitä asioita, jotka ovat jääneet auki. Neuvosto eh, ei ole edelleenkään esittänyt eri tilejä neuvostolle ja Euroopan neuvostolle. Nyt Mm-hmm. Uskoisin, että tällä tavoin äh, tämä erottaminen äh, pitää äh, eri luokkien osalta hoitaa myös henkilöstömenojen osalta neuvottelut ovat alkaneet, jotta voitaisiin parantaa Euroopan unionin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kesäkuussa meillä oli kolmikantaneuvottelut ja eh, tässä avoimuusrekisteri oli käsittelyssä ja Vallin mietintö on eh, juuri oikeassa linjassa Aivan kuten puheenjohtaja sanoi, eh, tässä eh, voimme esittää vielä tarkistuksia ja mietimme, miten voisimme vielä täydentää tätä mietintöä. Meidän mielestämme se on erittäin järkevä ja se painottaa myös parlamentin etuja. Eh, tässä täytyy katsoa, jos neuvosto tosiaankin haluaa vähän ponnistella ja lähteä parantamaan tilannetta vastuuvapauskysymyksessä, mutta haluaisin kiittää vielä esittelijää hänen tekemästään työstä, hyvin johdonmukaista työtä. Kiitoksia. Sitten kollega Goon. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Niin, kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulin muutaman minuutin myöhässä. Mutta ensiksi haluaisin kiittää herra kollega Vallia työstään joka ei todellakaan ole yksinkertaista, kun aihe ei ole yksinkertainen. Mutta siitä huolimatta haluan sanoa, että positiiveja viestejä sen keskustelusta on, vaikka valkoista se voinut ei ole ihan varsinaisesti nähtykään. Eli tämä nyt kokonaisharkintaan täytyy ottaa mukaan, että positiivisia kehityssuuntauksia on, mutta siitä huolimatta yhtyisin äh, esittelijään siinä mielessä, että – nyt meillä ei ole vielä mahdollisuutta antaa vastuuvapautta, kun tärkeitä tietoja edelleen puuttuu. Ja kuten sanottu, tässä vaiheessa tukisin sitä, että tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta antaa vastuuvapautta, mutta kuitenkin minulle on tärkeää, että kun ajatellaan näitä saatuja positiivisia viestejä, niin pannaan ne merkille ja sitten ehkä tulevaisuudessa päästään toiseen lopputulokseen. Ainakin se olisi toivottavaa. Kiitos. Kollega Klins, bitte. Kollega Glintz. Ja, Frau Vorsitzende, den... Niin, puheenjohtaja. Molem... Vähän lisättävää molempiin edellisiin puhujiin. Minunkin täytyy sanoa, että herra Valli on hyvin tasapainoisen mietinnön esittänyt ja ottanut vielä kerran nämä ongelmat esille. Tämähän on pitkä, onneton historia olen ollut vuodesta, vuoden alusta alkaen KONT-valiokunnassa ja en kyllä olisi toivonut, että kymmenen vuoden ajan täytyy aina evätä vastuuvapausneuvostolta, kun se ei ole ollut valmis ihan perusteltuihin parlamentin oikeuksiin, Salafrankka niihin viittasi vastaamaan. Se, että eilen oli tällainen lienitysvaihe alkanut, se on hyvä, mutta ei pidä unohtaa tässä Puhutaan vuodesta 2016, ei 2018 tai 2017. Ja 2016 ei ollut muuttunut mitään vielä. Eli siinä mielessä, että mikä tässä nyt tulee parannuksia, ei saa johtaa siihen, että takautuvasti arvioimme sellaista vuotta, jolloin olosuhteet olivat ihan erilaiset. Tässä ei ole minun mielestä pahaa se, että mitä tulee, että tässä on menettelytapaan liittyviä ongelmia. Ja ja että pienentää osin neuvostolla on reimpele kuin meillä. Neuvostosuhteesta tulee esiin perustavanlaatuinen parlamentin ja sen oikeuksien yleenkatsominen Se on jopa hälyttävää ja se on tässä pahinta. Parlamentti tietysti loppujen lopuksi e- edustaa Euroopan kansoja ja on korkein suvereniteetti. Ja tällä tavalla, jos ylen katsotaan, niin se on kyllä aikamoista jo. Tai se täytyy sanoa, että jos tässä nyt sitten on muutosta ja parannusta, niin se on todellakin toivottavaa, mutta se on kyllä myös tarpeen kovasti, koska tulevaisuudessa Euroopassa, kun on kaikki joka tapauksessa olemassa olevat ongelmat, jotka lisääntyvät, niin eh, sitten vielä jos toimielimet eivät pysty kunnioittamaan toisiaan ja kunnioittamaan toistensa oikeuksia tässä yhteistyössä, niin eh, siinä mielessä periaatteessa oikein hyvä rouva puheenjohtaja. Jos eilen teidän onnistui vähän tätä jäätä rikkoa, mutta ei olla lähellä, läheskään niin pitkällä, että nyt takautu, takautuvasti voitaisiin vuodelle 2016 vastuuvapaus antaa. En näe, mihin, miten tähän voitaisiin vastata Toivottavasti tulevaisuudessa on paremmin, mutta täytyy tehdä neuvostolle selväksi, että tällaista ylenkatsomista emme ja tällaista kunnioituksen puutetta emme voi enää hyväksyä. Keine Sorge, keine Geschenke. Ei huolta, ei mitään. aikaisia lahjoja tässä anneta. Kollega Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä tässä eh, kollega Konin kanssa. Ja äh, noudattelisin äh, tätä linjaa. Olemme huolissamme. Äh, olen aivan samaa mieltä siitä, mitä sanoo esittelijä. Annamme myös myönteisiä signaaleja äh, ajatellen varsinkin seuraavaa vuotta niin, että yritettäisiin tällä tavoin palauttaa myönteinen henki toimielinten väliseen toimintaan, mutta minua huolestuttaa se, että viime päivinä olemme nähneet tilanteen, joka on ainakin minulle eh, sellainen, että en sitä voi hyväksyä. Neuvoston puheenjohtaja mm, menee sen yli, mitä eh, on hänen tehtävänsä eh, tässä äh, kuitenkin yritetään äh, parantaa äh, toimintaa neuvoston kanssa ja hän ei halunnut ottaa vastaan koko neuvoston kokousta, koska jäsenvaltiot olivat sellaista halunneet. Minun mielestäni tämä se pitäisi muistuttaa neuvostolle, että näissä tapauksissa äh, neuvoston puheenjohtaja ei voi sanoa, että 17 äh, jäsenvaltiota äh, pyytää kokousta ja sitten vaan komissiolle. Tässä neuvoston pitää hyväksyä se, että se helpottaa toimielinten välistä neu- yhteistoimintaa, eikä siinä lähdetä sitten pakoon Tämä on monimutkaista ja tämä on hänen velvollisuutensa, joten tässä pitäisi tosiaankin muistuttaa neuvostolle, että äh, kyse on hyvistä suhteista. Olemme valmiita tietenkin, jos saamme takeet pääsihteeriltä, että menemme eteenpäin ja muistutamme neuvostolle, mitkä ovat sen velvollisuudet, eikä se voi sysätä sitten muille toimielimille sitten omia velvollisuuksia ja tämän ainakin voimme muistuttaa neuvostolle. No, joka tapauksessa uskon, että auttaisi asiaa, jos kun ajatellaan vastuuvapausmenettelyä, ei käytetä vipuna ratkaista kaikki muut ongelmat. Siitä tulee mielestäni vaikeaa, mutta edistystä on vastuuvapausmenettelyn käsittelyssä ja eivät kaikki puhu taivaaseen asti kasva. Niin sanotusti kollegalla on nyt mahdollisuus äh, loppupuheenvuoro vai olisiko sitten äh, neuvoston edustaja tai komission edustaja paikalla? No, halusin kuitenkin kysyä. Olkaa hyvä, herra Valli. Ringrazio tutti. Kiitän kaikkea tästä mietintöön käsittelystä. Meillä on varmasti yhteneviä näkemyksiä Tätähän on jo käsitelty. Olemme karkeasti samaa mieltä, että äh, me olemme lähestymässä ratkaisua. Meidän täytyy jatkaa paineen ylläpitämistä, jotta pääsemme siihen. Totta kai, kuten puheenjohtaja on todennut. Ja olen varma, että jos me pidämme ruudin kuivana, niin saavutamme tuloksen. ja herra Klintsin huolenaihe vuoden 2016 kertomuksesta. Ehkäpä jotain parannuksia nyt kuitenkin on. Ja mielelläni tapaan varjoesittelyiden kanssa, että jos jotain avoimia kysymyksiä on tai jotain mietintöön pitää ottaa, niin Otetaan ne sitten tässä yhteis samanmielisyyden hengessä mukaan. No niin, esityslista kohta neljä. Esittelijä herra Zeller on vielä kehitysyhteistyövalikonnassa. Tulekaahan hän paikalle, koska muuten mennään kohtaan viisi. Nein, nein, nichts da few minutes. So viel Zeit hat ei nyt mitään muutama minuuttia, ei ole sellaista aikaa, joten tullaan kohtaan viisi. Chernobyl, ydinturvallisuus, EU-rahastot. Vince Novak, tervetuloa, joka on ydinturvallisuusjohtaja EBRDstä. Tämä esilistan kohta on tärkeä. Ja kun viime kerralla oli vierailu Ignalinaan, niin tämä silloin tuli ajatus esille, koska huomattiin jo silloin, että ei ole vielä kertaakaan keskusteltu siitä, että mitä Tchernobylissä ja sen ympärillä EU-rahoilla tehdään kaikkea. Ja että miten sitten se suhtautuu tuleviin maksuihin. Joten kiitoksia, että tulitte paikalle. Saatte myös puheenvuoron heti, jotta voitte kertoa meille enemmän Tchernobylistä. Ja sitten myös TEFCO-pääosastolla on Rova Tomellen paikalla joka hoitaa myös ydinasioita. Ja olisimme kiitollisia, jos hän voisi selventää meille defco näkökulmasta äh, määrärahojen käyttöä ydinturvallisuusasioihin. Thank you very much. Thank you very much. Paljon kiitoksia kutsusta ja mahdollisuudesta puhua teidän tärkeälle valiokunnallenne. Pankilla on ollut paljonkin osallisuutta tähän prosessiin. Olemme erittäin tarkkaan seuranneet Bulgarian, Liettuan ja Slovakian ohjelmointia. Joten keskityn lähinnä muihin projekteihin, joita olemme rahoittaneet. ja, ja, ja puhun laajemmin ydinturvallisuudesta EU:ssa ja sen naapurialueella. Seuraava dia, kiitos. Äh, historiallisesti kaikki alpoi. Kaikki alkoi 86 Tjernobylin onnettomuudesta. Ja vuosia tämän jälkeen e- eurooppalainen Eurooppalainen yhteisö on pyrkinyt löytämään ratkaisuja Euroopan unionin ja naapuruuden korkean riskin reaktoreiden suhteen ja myöskin on pyritty vastaamaan siihen riskiin, joka Tchernobyl itsessään asettaa. Ja 92 G7 huippukokouksessa Münchenissä julkaistiin toimintasuunnitelma, jolla pyritään parantamaan ydinturvallisuutta ydinturvallisuutta Itä-Euroopassa ja entisessä Neuvostoliitossa ja Euroopan unionilla on ydinturvallisuusvälineitä ja komissio yhdessä G7 kanssa lähestyi pankkia ja pyysi meitä luomaan ydinturvallisuustiimin. Ja tilin ja tämän tilin päätavoite ja tällä pyrittiin nopeasti lisäämään turvallisuutta korkean riskin reaktoreissa useammassa maassa. Ja tarkoitus oli sulkea nämä nopeasti. Poliittisesti sanotettiin, mm, meidän kokemus osoittaa, että Matka on ollut paljon pitempi. Ja pyrin nyt käymään läpi avainkohdat tässä pitkässä matkassa. Mainitsinkin jo tämän ydinturvallisuustiilin. Tsernobylista puhun sitä enemmän. Äh, Tsernobyliin suojarahastolla on, mutta vuoden 2026 onnettomuusalue turvalliseksi. Yksi alueessa olemme tehneet valtavan panoksen ja tai kovin hyvin On tämä pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus Venäjällä, jolla pyritään poistamaan ympäristövaarat jotka ovat perua äh, Neuvostoliiton ydinlaivaston toiminnoista luottaisi Venäjällä. Mainitsin tämän kansainvälisen äh, purkamisrahaston ja on myöskin uusi aloite äh, ympäristön korva, korjausrahasto, joka pyrkii poistamaan uraanin kaivannaistoiminnan – perinteet Keski-Aasiassa. Se on juuri aloittamassa toimia. Varat ylittävät yli 5 miljardia euroa. Varat ovat EU-rahastoilta, joukolta hallituksia, lähinnä g 7 mailta ja EBRDn kehitysrahastolta. EUn osuus on noin 2,5 miljardia ja siitä lähes 2 miljardia – on omistettu äh, ydinvoiman käytöstä luopumiseen. Palaan siihenkin. Tässä aika rankka vuokaavio, josta pyydän anteeksi. Kuvaa EBRDn hallintamallia. Ja karkeasti ottaen se saveltuu kaikkiin rahastoihin – kiinnitän huomiota ne vain avaintekijöihin, koska se on valiokunnan työlle ratkaisevaa. Tärkeimmässä asemassa ovat hallitukset, jotka antavat varoja. Ja EBRDn ja hallitusten välinen suhde on erittäin seurattava, koska me olemme vastuullisia ha- hallitukselle, jotka lahjoittavat varoja, emme pankin hallitukselle näissä toimissa. Ja tästä pidämme huolen järjestämällä jatkuvia tapaamisia lahjoittajamaan hallitusten kanssa. Ja mainitsen myöskin, että meillä on jatkuvat kahdenväliset avain lahjoittajien kanssa, erityisesti Euroopan komission kanssa jotkut kollegat komissiosta ovat täällä. Sitten Chernobylin kanssa erityisesti. Meillä on G7 EUn ja EBRDn tiimi, joka on luultavasti viimeisen seitsemän vuoden ajan tavannut yli 50 kertaa tilanteen seuraamiseksi. Seurattavuus on avaintekijä. Ja jos rahoitushallinnointia tarkastelee, niin Eberdeen varainhallinta on varovaista. Hallinnoimme teidän rahoja aivan kuten omiamme. Ja tämä malli on tuonut yli 200 miljoonaa korkovoittoja, jotka on pidetty rahastoissa. Tällä hetkellä rahastoissa ne vähän pienevät, koska korkoaste on negatiivinen ja siihen on löytynyt ratkaisua. Tässä rahat menevät suoraan ää, ää, työntekijöille, sopimusosapuolille. Mitä rahaa ei mene hallitukselle tässä välissä. Tämä on tärkeä keino pitää huolta siitä, että rahojen käytövalvonta on hallussa. Meillä on myös erittäin näistä hallintaa tai hallinnon valvontaa ja hankintojen valvontaa kentällä – Tämä on vaikeampaa kuin varainhallinta, rahoituksen hallinta, koska monet näistä projekteista ovat ensimmäistä laatuaan alueella, jossa toimielimien ympäristö on vähemmän kuin teellinen. Se sijasta olen erityisen ylpeä Me olemme saaneet noin meillä on paljon hankinta, hallinta, sopimuksia. Ja sitä kautta hankinnat ovat hyvin valvonnassa. Vähän substanssia sitten. Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus. Tämä on iso operaatio, koska neuvostolaivaston perintö Pohjoisella Atlantilla on ollut kauhea päätavoite on nopeuttaa ympäristöriskien pienentämistä, koska siellä oli valtavia määriä käytettyä äh, sukellusveneiden polttoainetta, polttoainepakkauksia kirjaimellisesti pohjois Atlannin rannikolla. Pääsimme sopimaan Venäjän viranomaisten kanssa strategisesta toimintaohjelmasta vuonna 2007. Meillä on kolme merkittävää projektia ja sitten pienempiä projekteja. Andrejeva on Lahti. Siellä on yli 20 000 sukellusvälineiden käytettyjä polttoainepakkauksia, jotka ovat tilapäisessä säilytyksessä, jonka kestoaika on 30 vuotta. Se on valtava riski. Lepse-palvelualus on yksi ongelma. Sitten kuuluisat papaluokan sukellusveneet ovat osa tätä. Tämä näyttää idylliseltä, mutta tuo iso alus on Lepse-alus. Ja siinä on kaksi ja ja lapsi oli täynnä nestemäistä jätettä rikkinäiseltä äh, jäänsärkiöltä. Se oli matkalla Murmanskin pitkäksi ajaksi. Kerron tuon projektin tilanteesta. Tässä näette voimakkaimman, vahvimman ydinsukellusveneen maailmassa – mutta tuntemattomasta syystä se poistettiin käytöstä nopeasti. Ja se oli ladattu ydinpolttoaineella, joka on aseluokan uraania. Eikä heillä ollut käsitystä, miten poistaa pol- tämä polttoaine, joten se jäi sitä meidän käsimme. Tässä idyllisessä kuvassa näitä aluksen, joka vie Andrei tuki kohdasta ensimmäistä erää polttoainetta viime vuonna. Ja totesi, että tämä Venäjän ohjelma, järjestelmä Andrejevan ohjelma, on yksi parhaista esimerkkeistä siitä, miten monenkeskeiset rahastot ja miten kahdenvälinen yhteistyö voi toimia. Olemme rahoittaneet paljon monin keskeistä rahastosta. Mutta tämä on osa Italian kahdenvälistä ohjelmaa. Norjalla on valtavia ohjelmia, komissiolla myöskin. Kaikki koordinoitiin hyvin. Aloitan Tchernobylista. Onnettomuuden jälkeen käytettiin vuosikymmen epätoivoisesti etsiä ratkaisuja, miten ratkaista ongelma. avainkohta oli EUn ohjelma 1986 ja sitten meillä oli 1997 tämän suojan rakentamissuunnitelma 97 ja 7 ja komissio pyysivät luomaan tämän Tchernobylin kuorirahaston. tapana alkoi 98. Ohjelman lähtökohta näkyy tässä. Tällaista se oli heti onnettomuuden jälkeen. Ja tällaista me sitten perimme noin 10 vuotta myöhemmin. Tässä oli se Tjernobylin arkku, joka pikaisesti onnettomuuden jälkeen rakennettiin, ja sehän ei ole koskettu vuoden 1986 jälkeen. Sen siellä on tuhansia tonneja polttoainetta sieltäviä kontteja, mukaan lukien 200 tonnia ja uraania ja useita kiloja ura, äh, plutoniumia. Uskon, että suuri se ihan syystä pelkäsi tämän arkkuun romahtamista tai pelkäsivät, että uusi ydinonnettomuus tapahtuu ja opin todistelta tuolta ajalta vuoteen 1996 Politbyro uskoo, että Kiinasyndrooma, ytimen sulaminen oli mahdollinen, mutta myöskin selkeästi äh, pohjaveteen valvomisuhka oli olemassa. Aivan ymmärtämiseksi tämän suojan täytäntöpano suunnitelman ymmärtäminen on tärkeintä. EU-rahoin ja Yhdysvallan ra- varoin rahoitettu asiantuntijaryhmä oli avainasemassa. Siinä asettiin hyvin turvatavoitteita. Sillä määrittiin ohjelmallisia tavoitteita, mitä piti tehdä Siinä määriteltiin, millä logiikalla päätöksiä tehdään. Mutta tällä suunnitelmalla ei ole mitään suunnitelmia ratkaisuksi tai säätelyratkaisuja. Se ei puhu instituutioista ympäristöstä tai infrastruktuurista. Sovellusalla kustannukset ja aikataulut jäivät määrittelemättä ne piti määritellä tutkimusten jälkeen, analyysien ja ohjelmapäätösten jälkeen. Kun liityin pankkiin ja piti arvioida tämä ohjelma pankin riskimenettelyjen mukaan, pankin ensimmäinen varajohtaja sanoi, että tämän riskialttiimpaa projektia ei ole olemassa. ensimmäistä kautta leimäsivät pyrkimykset luoda olla panolle, laittaa käsitteellisiä ratkaisuja. Ää, miten kuori rakennetaan, vakautetaan, miten polttoainekontteja siirretään – tai polttoainesäilöjä siirretään. Se oli vaikeaa, esteitä oli paljon ennen kuin päätöksiin päästiin. Oli aitoja tieteellisiä ja insinööripuolen konflikteja ja sitten oli poliittisia. Ja sitten teollisuuden kaupalliset edutkin loivat konflikteja, mutta laimme sen äh, ratkaisun, joka loppujen lopuksi, kuten näemme, toimii. 2004 olet olivat sellaista, että pystymme aloittamaan työt tässä vaarallisessa kohteessa. Ja meillä oli alueen eristämissuunnitelma, joka pääministeri hyväksyi. Ja tältä arkku näytti vakauttamisen jälkeen Tämä antoi luottamusta, että romahtamisriski on pienentynyt ainakin sadanteen osaan. Ja sitten uusi turvallinen suoja. Jos tarkkaan seurasitte tätä, näitä, että lopetin vuoteen 2004 ja sitten aloitan uudelleen 2007. Kesti kolme vuotta saada hankinnat toteutettua tätä projektia varten ja se on juttu sinänsä. Ja tässä on avain virstanpylväät, jotka johtavat siihen, mihin me pyrimme tänä vuonna. Me toivomme luovuttavamme projektin Ukrainalle. Ja vain pari valokuvaa, jotka kertovat, missä mennään nyt. 2010-2011 Alue oli vielä raskaasti saastunut. Ja arkin rakentaminen tapahtui 350 metriä säteilysuojasta, jossa säteilytaso oli liian korkea. Ja tällä tasolla urakoijia piti luoda noin 100 000 tonnia saastunutta maata puhtaan työskentelyympäristön luomiseksi. Tässä rakentaminen alkuu. Tässä kohtaa vuonna 2016 tämä arkku, arkki, joka on 260 metriä leveä, 150 metriä pitkä ja oli 110 metriä korkea, oli valmis tulemaan liuutettavaksi kohteen päälle. Nyt se on paikallaan ja se on kutakuinkin valmis. odotan, että testaus johtaa syyskuussa valmiiseen tulokseen. tänne laitos, joka jää muiden varjoihin, on käytetty polttoaineet varastointilaitos. On yli 20 000 käytettyä polttoainepakkausta, jotka on nykyään epäasianmukaisesti varastoitu ja nyt olemme luomassa niille varastoa. Tämä on ratkaisevaa turvallisuuden kannalta maksaa noin 400 miljoonaa euroa. Ja tavoite on aloittaa polttoaineen käsittely joulukuussa tässä kuussa. Historia on erittäin vaikeata ja alkuperäinen urakoitsija ei löytänyt teknistä ratkaisuja, joten 2007 joudumme aloittamaan projektin alusta. Tältä se näyttää. Ja näihin nämä tuplakuoriset kanisterit säilytetään. Täällä polttoainetta säilytetään sata vuotta. Ja sitten rahoihin taas. Selitän tämän rahoituksen. Serverin arkkisuunnitelma, rahasto ja suunnitelma ja luvut ovat tässä. Tämä maksaa karkeasti 2,1 miljardia. Ja puolitoista miljardia menee uuteen turvalliseen suojaan ja sitten 600 miljoonaa muihin projekteihin. arkien rahoitus tulee kahdesta lähdestä. lähteestä. Ensinnäkin Chernobylin arkirahasto, joka on lahjoittajarahasto, ja sitten jälleenrakennuspankin erityislahjoitus, ja se tehtiin sopimus Chernobylin kanssa. EBRDllä on Cher- Eberlin osuus on itse asiassa suurin yksittäinen panos. se osuus on kokonaisuudessaan 7 miljardia. Ja se tulee pankin nettotuloista. Samoin NSL. Meillä on myös käytetty polttoaineen fasiliteetti, joka on maksanut noin 450 miljoonaa ja myöskin lahjoittajien yliturvallisuusrahastosta ja EBRDn lahjavaroista tulee rahoitusta. Tämä kuvaa teidän kokouksellenne. Siinä disaggregoitu kiinnostavasti asiat. Tämä kansa, tässä kansainväliset ydinvoiman voimasta luopumisrahaston varat. Ja EUsta tulee 97 prosenttia varoista. Euroopan yhteisön EUn budjetti on alle 20 prosenttia varoista. Yksi komission erittäin menestyksekkäästä tehtävistä on ollut kerätä varoja projektille. Tämä tuloksena komissaari on erittäin hyvä. EU-varoilla on ollut valtava vipuvaikutus. 80 prosenttia varoista tulee muilta. Erittäin anteliaasti EBRDltä ja lahjoittajilta. Kiinnitän myös huomiota äh, hyötyyn, joka korosta on saatu. Tässä on 107 miljoonaa esimerkiksi. Ja po- käytöstä luopumisesta, luopumisesta vielä 100 miljoonaa. Ja sitten on kysymyksiä. Tämä rivi muut, 45 miljoonaa. Nämä varoja, jotka saatiin se urakoitsijalta, joka e- ei onnistunut projekt, tässä projektissa ja saimme perittyä näitä rahoja takaisin. I, I, I, I would like to, to, to say something about the Puhuisin nyt lyhyesti vielä näiden rahastojen saavutuksista ja sanoisin vielä, että en aio puhua kansainvälisestä purkurahastosta, mutta kun katsotaan nyt taaksepäin siihen, mistä aloitimme 2001, Itse asiassa kaikki, joka oli siihen asti tehty, oli hyviä käytäntöjen vastaista. Mitkään näistä ehdoista eivät täyttyneet, emme listaa niitä, mutta ei ollut mitään purkustrategiaa eikä suunnitelmaa, ei ollut rahoitusta eikä muutakaan neuvosto-osapuolelta, ei ollut purkuosaamista ja ydinpolttoaineen varastointi eh, oli, eh, siinä oltiin hako, hakoteillä ja sääntelypuitteet myös. Ja oltiin hyvin eh, vastahakoisia muutenkin. Ja kaikki tämä kesti siihen asti, kunnes viimeinen reaktori suljettiin. Nämä olivat historiallisesti vaikeita hetkiä, mutta kun katson taaksepäin, niin äh, äh, ollaan nähty, että suunnitelmien mukaan, mukaisesti reaktorit on suljettu ihan ajallaan. Äh, näiden laitosten purkaminen, jos nyt mietitään, että niitä käynnistetään uudelleen, sitä ei voida edes miettiä. Infrastruktuuri on laajalti katsoen kohdallaan ja olen tyytyväinen, kun voin kertoa teille, kun oli viime viikolla Bulgariassa ja näin siellä viimeiset testit, jotka liittyvät plasmasulamislaitokseen. laitokseen Muutama vuosi sitten se ei vaikuttanut todennäköiseltä, mutta nyt on saatu erinomaiset tulokset ja paljon on saatu aikaan vähennystä. Ja tästä vain esimerkkinä testin aikana jätteen määrä vähentyi 81-kertaisesti, joten tämä on merkittävä vähennys ja säästöä on saatu merkittävästi myös ajatellen jätteen pitkäaikaissijoitusta. Reaktorit on tyhjennetty polttoaineesta. Ja aivan kuten rouva Gresle näki Ignaliinassa, reaktori 2 tyhjennettiin 15 kuukautta etuajassa. Ja se olikin viimeinen, joka on tyhjennetty olen erityisen tyytyväinen siitä, että meillä on käytössä nyt erittäin hyvä organisaatio tätä purkua ja poistoa varten. E, he valvovat nyt hyvin tiukasti. Eli tämä on myönteinen piirre. Haasteita edelleenkin on olemassa. Työ ei ole päässyt päätökseen ennen kuin reaktorit on purettu, poistettu käytöstä ja polttoaine on varastoitu turvallisesti. Ja emme voi vielä sanoa sitä ennen, että kaikki riskit on poistettu, mutta voidaan sanoa, että riski on hallinnassa, kun yhteistyö on ollut EUn ja muiden maiden kanssa hyvää. Ja tästä aivan lyhyesti. Me olemme päässeet valtavasti eteenpäin ja e, vaarat ovat vähentyneet. Me näimme nuo valokuvat. Titan, Titani on purettu ja polttoaine on majakissa. Kuljetukset, käytetyn polttoaineen kuljetukset majakiin ovat käynnissä ja Lepsen tyhjennys alkaa 2018. Tchernobylin osalta ensimmäinen hyvä asia on se, että on löydetty ratkaisut onnettomuuteen ja me olemme täytäntöön panneet ratkaisut. Äh, nyt äh, suoja on vakautettu ja uusi, äh, uusi suoja pitäisi saada päätökseen joulukuussa 2018 ja nyt on uusia laitoksia, jotka alkavat polttoaineen käsittelyn joulukuussa 2018. Ja niin, minä taisinkin tulla jo esitykseni loppuun, e, enää vain loppuhuomiot. Ja siinä sanoisin, että EUn rahastot aivan suoraan tai sitten panoksena moni monenvälisiin rahastoihin ovat saaneet paljon aikaan. Euroopan unioni ja sen naapurusto on tällä hetkellä paljon turvallisempi paikka. Sanoisin tämän, että se on valtavasti paljon turvallisempi paikka kuin 25 vuotta sitten, varsinkin ajatellen ydinturvallisuutta kysymys kuuluu aina, onko eh, veromaksajien varoja käytetty tehokkaasti. Eh, vastaisin tähän, että eh, kyllä ja ehdottomasti ne on todella hyvin käytetty, mutta loppujen lopuksi voimmeko me koskaan olla täysin tyytyväisiä ydinturvallisuuteen? Ehdottomasti ei koska perussyyt tälle onnettomuudelle ovat johtuneet siitä, että ollaan liian tyytyväisiä ja on sivuutettu ydinturvallisuuskysymyksiä, eli töitä on edelleen tehtävänä. Kiitoksia oikein paljon. Niin, iloitsen siitä, että on hyviä uutisia. Se mitä tässä esititte, oli kovin vaikuttavaa. Ja oikeastaan osoitus siitä, että EUlla on monia hyviä rooleja maailmalla ja yksi konkreettisimmista rooleista, jonka ainakin minä olen nähnyt, on tässä ja meille hyvin tärkeä. Haluaisin myös onnitella teitä henkilökohtaisesti. Sehän on, nythän on tänään viimeinen esiintymisen täällä valiokunnassa. Siirrytte sitten eläkkeelle. Sen vuoksi haluaisimme tarttua tähän tilaisuuteen, että asiantuntija saadaan vielä tänne kutsuttua. Kun ajatellaan koko sektoria ja vi- työtä viimeisen 25-30 vu- vuoden aikana saatiin siitä kuvaa, ja tässä on ollut monia toimintakenttiä todellakin erilaisia. Voitte todellakin olla ylpeä siitä, mitä olette saavuttanut. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle. Ruva Tomalen. Ja kysymys siitä, että mitä meillä ydinturvallisuuden rahoituksessa on vielä kuin mitä äsken esitettiin, niin sen lisäksi. Thank you very much. Jeff, uh... Eh, kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Käytämme paljon rahaa Ukrainaan yleisesti ottaen myöskin sitten ydinturvallisuussääntelijän vahvistamiseen, kuten täällä edellinen puhuja otti esille, niin se on avainasemassa oleva tekijä, kun ydinturvallisuutta parannetaan ja kun yritetään auttaa välttämään samanlaisia onnettomuuksia tulevaisuudessa. Ja mitä tulee jätteeseen, toiseksi suurin summa menee jäte, jätteiden hoitamiseen, mukaan lukien Chernobyl, mutta yleisesti ottaen. Chernobylissa rahoitamme myös yhteiskunnallisia hankkeita autetaan paikallista väestöä tulemaan toimeen onnettomuuden seurausten kanssa. Olemme esimerkiksi rahoittaneet tutkimusta kilpirauhassyövän hoitamisessa periaatteessa lapsille. Sitten on myös kasvihuone rakennettu, jotta saadaan paikalliselle väestölle terveellisiä vihanneksia. Ja puupolttolaitoksen olemme hankkineet, jotta sitten tämä saastunut puu voidaan polttaa turvallisesti hyvin hienostuneilla järjestelmillä. Eli jatkamme sitä, että investoimme näihin haasteisiin. Ja yleisesti ottaen investoimme ydinturvallisuuteen niin erityisesti, että sääntelijän toimintaa kautta maailman vahvennetaan ja sitten ydinjätehuollosta huolehdimme. Niin oliko tämä kysymys, anteeksi vastaus kysymyksenne? Niin meillä olisi hyvä mainita aina lukuja. Mitä on tähän mennessä investointia, tietysti ne luvut, jotka koskevat tulevia investointeja näihin hankkeisiin. Nyt minulla on tässä tätä uutta mutta monivuotista rahoituskehystä nyt ei ole käsillä, mutta et ehkä voitte auttaa tässä, että mitä on tuleva, tulevaisuudessa suunnitteilla. Voin antaa lukuja siitä, että mitä on käytetty tähän suojarakenrahastoon ja tähän ydinturvallisuustilille, jotka herran jo mainitsi. Suojarakenrahastoon noin 430 miljoonaa euroa ja tilille sitten 55 miljoonaa euroa. Uusi rahoituskehys käsittää esittää rahoitusosuuden 300 miljoonaa euroa. Se ei tietenkään ole rahaa, joka käytetään pelkästään Ukrainaan, mutta yleisesti. Eli kaikki maat, jotka apua pyytävät ydinturvallisuusalalla tai suojatakeessa ja esittävät pyynnön komissiolle, jotka täyttävät tietyt ehdot, niin voivat hyötyä avustamme ydinturvallisuuden alalla ja suojatakeessa. Eli monivuotisessa rahoituskehyksessä on uusi väline, sen nimi on sitten eurooppalainen ydinturvallisuusväline, EANS, ja sen rahoitusosuus on 300 miljoonaa euroa. Niin, sitä on ehdotettu. Kiitos. Ignalina tulee sitten vielä siihen päälle, eli tämä ei ole kaikki. Tämä ovat osasummia, koska 550 miljoonaa menee sitten käytöstä poistamiseen kolmen, kolmessa ydinvoimalaitoksessa Englannina siellä. Outside of Ignalina. Ignalina is financed from... naapuruusohjelmasta rahoitusta. Voitteko vielä auttaa sitten siinä, että tässä ydinturvallisuusyhteistyössä, niin miten DEFCO-pääosastolla se sujuu? Sattuisitteko sattumalta tietämään? Sikäli kun minulla on oikeat tiedot, niin ainoa paikka, mihin se oikeasti sopii, niin se on siellä energiapääosastoon, se ei sovi. Aiemmin on ollut kamppailua käynnissä siitä, että mihin meidät pitäisi sijoittaa, mutta ei se oikein sovi energiapääosastolle, kun emme tue energi- ydinenergiaa, me vain huolehdimme ydinenergian turvallisuudesta. Ja kun DEFCO-pääosasto tekee työtä kolmansien maiden kanssa, kehitysyhteistyössä, kehitysavussa, niin sen vuoksi se on DEFKossa. Um Toinen käsi huolehtii tukemisesta, menekin edistämisestä. Toinen sitten yrittää siivota jäljet. Sehän on hienoa. No, tähän kysymykseen kyllä jossain vaiheessa tartuttaa, että mihin ne sitten viedään. No hienoa. No niin, onko puheenvuoropyyntöjä? Ei, oli sittenkin rouva Karlenbach. Ja, zuerst einmal möchte ich mich ganz... Niin, ensinnäkin kiittäisin tästä hyvästä esityksestä, koska uskon, että teema on hyvin vaikea ja monimutkainen, ja nyt se esitettiin ymmärrettävästi ja havainnollisesti. Toisaalta järkyttää se, mitä olemme nähneet tänään, että tietoisuutta oli vähän näistä asioista. Ja että kontvaliokunta ei ole se valiokunta, joka huolehtii siitä, että miten eu jäsenvaltio tai maailmanlaajuisesti energiaa tuotetaan, niin se on meidän päätehtävä. Mutta kun näkee, että tällainen energiantuotantotapa itsessään on itse asiassa melkein kontrolloimaton vaara siitä tulee. Periaatteessa vaikutukset ovat valtavan suuret vielä kuitenkin. Ja jos äh, mietitään näitä mittasuhteita näissä rahoissa, joita pitää sitten siis tänne sijoittaa, jotta varoja voidaan pienentää. Ja jos nämä rahat sitten saataisiin vaihtoehtoisten energiamuotojen tukemiseen niin sitten ehkä voitaisiin tehdä enemmän ihmisten turvallisuuden eteen ja myöskin työllisyyden hyväksi. Ja minua kiinnostaisi tämä, että kun ajatellaan näitä kaikkia käytettyjä miljoonia, niin mikä työllisyysvaikutus niillä on ollut? Koska minulla on se vaikutelma, että ensisijassa nyt menee suuria määriä materiaaleihin, kalliiseen insinöörityöhön, mutta suhteellisen vähän sitten työllisyyteen ja juuri energiantuotannossa. Ja myöskin energiantuotannon jätteiden huollossa, niin juuri tämä työllisyysosatekijä on asia, josta meidän pitäisi keskustella. Mr. Novak, would you like to... Herra Novak, haluatteko vastata heti? Thank you for your kind... Kiitos ystävällisistä sanoista. Otitte esille erittäin tärkeitä asioita, mutta osa menee paljon pitemmälle kuin mandaattini. Eläinrakennuspankki on ainoa monenkeskeinen keskeinen kansainvälinen instituutio tai monenkeskinen kehitysrahaspankki, jolla on mandaatti ydinalueella, mutta ainoastaan ydin turvallisuuden suhteen. Ihmiset kysyvät minun kannasta. Me emme ole sen enempää ydinvoimaa vastaan tai ydinvoiman puolella. Me olemme erityisesti ydinturvallisuuden puolella. Ja jos ydinturvallisuudesta olisi pitänyt huolta, meillä olisi ollut Tsernobylia tai Fukushima IG onnettomuutta. Tämä tämä projektin teollinen puoli. Mainitsin tämän plasmalaitoksen esityksessäni. Se on yleiseurooppalainen projekti, joka on luonut uutta innovoivaa teknologiaa. Puolessa tusinaa EU-jäsenvaltioita. Uusi Tchernobylin arkki on ainutlaatuinen tekninen ja teknologinen projekti. Siinä on mukana tieteelliset laitokset, sotilasasiantuntijat, EU on maailman parasta teollisuutta. Vain yksi esimerkki monista. Kalvot, jotka nyt kattavat uuden arkin. Vaatimukset niille olivat erittäin ristiriitaisia joustavuuden, resistenssi, vetolujuuden suhteen. Ja kävi ilmi, että materiaali, joka on lähinnä sitä, oli materiaali, jota Saksa, Ranskan armeija käyttää sukellusveneiden torpedojen ää, valmistamisessa tiivisteenä. Uudella arkin urakoitsijalla on edelleen 2000 työntekijää plus paikalla ja huipussa yli 3000. Si, eh, yo también quería unirme. Niin minäkin haluan eh, liittyä niihin, jotka haluavat onnetella herra Novak ja hänen eh, tehtävistään ja näistä myönteisistä tuloksista näin vaativassa monimutkaisessa kysymyksessä. Ja tässä ei voida kuitenkaan puhua siitä, että toisaalta rahoitetaan ydinvoimaa ja samalla sitten rahoitetaan kyllä turvallisuutta myös mm, jätteiden suhteen, aivan kuten tämä olisi kielteinen menettely. Haluaisin muistuttaa herra Novakille että kun puhutaan syöpähoidoista esimerkiksi, on hyvä hallinta on tässä paikillaan ja pitää tosiaankin kehittää tätä energiaa ajatellen myös tulevaisuutta. Meillä on tässä merkittäviä hankkeita. Juuri fuusioenergiassa haluaisin tässä ottaa esiin, että uskoisin, että kaikki, mikä liittyy budjetin toteuttamiseen ydinturvallisuudessa ja seurannassa, laitosten purkamisessa. Se liittyy myös jätteisiin, koska tässä pitää ottaa huomioon myös hiilidioksidipäästöt ja Niinpä on tietenkin myös visuaaliset vaikutukset, joita näillä laitoksilla on maisemaan. Sanoisin, että meillä, meidän pitää suhtautua hyvin selkeästi niin, että meidän täytyy tässä suhteessa valita oikealla tavalla ja pitää miettiä, mitä rahastoja käytetään ja mitä käytetään mihinkin – niin, että me saisimme hyvän kokonaissumman. Ei sitä pidä liikaa yksinkertaistaa, vaan pitää katsoa, että mihin hankkeisiin mennään ja mihin, ähm, mihin vaikutuksiin tässä pyritään. Kiitoksia siitä, että näin on selittänyt myös herra Novak tätä asiaa kansalaisille. Kollega Balcitis, Kollega Balcitis, olkaa hyvä. Ačiū, gerbiamą pirmininkę. Taip pat naudodamas progą noriu. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta toivottaa parasta menestystä herra Novakille. Olen varma, että voit tehdä hyödyllistä työtä myös eläkkeelle, mitä tulee Inja Liinaan tulee. Siihen liittyy tiettyjä ongelmia. Täytyy sanoa suoraan. Nämä ongelmat ovat kiinnittäneet valiokuntamme huomioon asiaan. Ja olemme kiinnostuneita tietämään, mitä varoja on käytetty. Pari vuotta sitten olin innokas ydinvoiman kannattaja. Mutta vierailtuani ydinvoimalassa kolme neljä kertaa. Ja nähtyäni, kuinka hankalaa on toteuttaa näitä prosesseja ja kuinka kallista se on. Haluaisin komission arvioivan, kuinka monta ydinvoimalaitosta EUssa on ja kuinka paljon niiden käytöstä poistaminen, alasajaminen tulevaisuudessa maksaa. Jos laskemme kaiken oikein alas ajamisen mukaan. Ingalina Ignalina alasajo olisi pitänyt tapahtua noin 24, 2024 mennessä. Mutta nyt tiedämme, että siihen ei ole mitään mahdollisuutta ajasta alas täysin vuotta 2040 ja se tulee maksamaan paljon. Nyt ydinvoimaa mainostaa kovasti, se on halpaa, pohdasta, mutta laskuissa ei ole mukana jätten käsittelykustannuksia, vaikka terveyskustannuksia, jotka ovat väistämättömiä. Enpä paljon enempää sanoa, mutta uskon, että tulevaisuudessa meidän täytyy ihan edistää ydinvoimaa, mutta ajatellaan myös jätteenkäsittelykustannuksia. Ja täytyy kohdentaa kustannukset per laitos ja sitten arvioida, kannattaako ydinvoimalaitos vertona muihin energialähteisiin. Paljon menestystä ja kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Monin eri tavoin voi miettiä näitä kannanottoja. Mitä tulee Ignalinaan, meillä oli sellainen kausi, jolloin tilanne oli hyvin hankala ja Tämä äh, valiokunta on ollut hyvin sitoutunut asiaan, eikä ole äh, lopettanut sitoumustaan äh, huhtikuun mm, vierailun jälkeen, niin kuin Rouva Gresle vahvistikin. Mitä tulee siihen, millä tavoin pankki on ollut vastuussa osioista, sanoisin, että huolimatta viivästyksistä, joita on ollut 2009 ja 2013. En lähde enää näiden viivästysten syihin, mutta siitä huolimatta me onnistuimme eh, muutosten jälkeen, poliittisten muutosten ja johtomuutosten jälkeen olemme onneet, onnistuneet eh, viemään päätökseen tämän hankkeen niin, ettei ole ollut mitään kustannuslisäyksiä. Älkää kysykö miksi, mutta kustannuksia ei ole lisätty. Ja me viemme nyt päätökseen nämä kaksi hanketta kustannusarvioiden puitteissa. Niiden arvioiden puitteissa, jotka tehtiin kymmenen vuotta sitten. Ignalina on erityistapaus, koska se on grafiittireaktori. Se ei ole ainut laatuaan. Se on, niitä on ranskalaisia ja brittiläisiä, joka ei ole löytänyt mitään tehokasta tapaa toimia tämän mallin suhteen. Joten olen tyytyväinen, kun olen nähnyt, ja minun mielestäni näin olisi pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten, että nyt kaikki laitokset ja yritykset yhdistävät voimansa niin, että saavat aikaan yhteisen ratkaisun. Ja tämä on todellakin ainut järkevä lähestymistapa tähän ongelmaan, joka vaikuttaa, joka on tuttu Ranskassa, Espanjassa eh, ja Isossa Britanniassa on myös paljon reaktoreita. Ja nyt eh, ratkaisu on löytynyt eh, rahas, rahoituksen suhteen, olette oikeassa, jätteen, jäte, jätteen huolto pitää tulla mukaan rakennuskustannuksiin ja sähkö, sähkön hintoihin. Tämä on aina tapa toimia asiassa. Hinnan mukaan ottaminen otetaan kyllä mukaan, mutta Ignanillassa oli sen verran epäonnea, että se piti niin varhain sulkea, mutta tietysti se oli oikeinkin tehdä niin. Haluaisin kiittää teitä vielä kerran kovasti. Toivotan teille kaikkia hyvää terveyttä eläkepäiville ja hyvää kuntoa varmaan ainakin yhdellä jalalla olette mukana useissakin hankkeissa. Olette hyvin suurenesti esitellyt nämä asiat, ydinvoiman purkaminen. Haluan kiittää teitä tästä sydämellisesti ja henkilökohtaisesti. Olen saanut paljon, tai kun olen teidät tavannut, niin olen sen jälkeen minulla on ollut paljon paremmat tiedot asiasta kuin ennen tapaamista. Virkeyttä ja terveyttä teille. Näin pääsimme tämän kohdan käsittelyn loppuun ja nyt kollegat Seller olisi nyt vuorossa. Er Muutama kerran minulle tässä sanottiin, että hän olisi matkalla. Also dann ähm, mache ich einfach mal weiter. No, painetaan eteenpäin sitten vaan. Sitten tulee erityiskertomus kohdassa 6. Erityiskertomus 2018 tilintarkastustuomioistuimelta, joka koskee äh, tuottavia investointeja yrityksiin ja niiden kestävyys. Kollega Pirinski on esittelijä ja tässä nyt sitten esitellään lyhyesti äh, pitkä esitys. Asiasta vastaava jäsen Balko on paikalla, saatte heti puheenvuoron. Thank you very much. Good morning, Madam Chair, Mr. Reporter, ladies and... Kiitoksia kovasti. Hyvät naiset ja herrat, 2000-2013 eh, Euroopan eh, aluekehitysrahasto eh, sillä oli 75 miljardia rahoitusta varsinkin PK-yrityksiin, eh, kun halutaan saada aikaan kestäviä tuloksia. Tämä on tärkeää silloin, kun mietitään myönteisiä vaikutuksia alueisiin ja edunsaajiin, mutta nyt eh, Euroopan parlamentin eh, tilaama tutkimus, siinä vielä tarkemmin ollaan oltu kiinnostuneita hyvin rajallisesti tähän kysymykseen, kestävyyden kysymykseen. Ja niinpä meillä on kestävyydestä ja tuloksista saatavissa puutteellista tietoa. Mm, meidän tarkastuksessamme tarkastelimme, onko tulosten kestävyys otettu huomioon ja huomasimme, mitkä tekijät vaikuttavat kestävyyteen. Me määrittelimme kestävyyden sellaiseksi, että hanke voi säilyttää etunsa ja hyötynsä jo pitkään sen, vielä pitkään sen jälkeen, kun hanke on päättynyt. Ja ne hyödyt, joita yhteisrahoitetulla hankkeilla saadaan aikaan, ovat taloudellisia, niissä lisätään tuotantoa ja lisätään myös kilpailukykyä, yrittäjyyttä ja parannetaan innovointia. Pitäisi tarjota myös pitkän aikavälin hyötyjä alueille, joilla hankkeet sijaitsevat kestävyyden mm, käsite on laajempi kuin juridinen käsite, jota sovelletaan tuloksiin tai panoksiin ja joissa suur, pitkin tarkasteluaika on viisi vuotta, kolme vuotta. Me tarkastelimme 31 hanketta Euroopan aluekehitysrahastosta 2000-2013 Itävallasta, äh, Saksasta, äh, Puolasta. Äh, ja ensimmäisessä osassa tarkasteltiin kestävyystuloksia, sitten toisessa suoria tuloksia ja epäsuoria tuloksia. Ensinnäkin panokset ja sitten tulokset. Niissä voidaan tarkastella viiden tai kolmen vuoden kestävyysjaksoa. Kolmannessa jaksossa huo, tarkastelimme pääsyitä siihen, minkä tähden ei ole kestävyyttä. Me huomasimme, että useimmilla hankkeilla on pitkäkestoiset tulokset ja edut ja puutteet riippuvat usein puutteellisesta hallinnosta. Ja tosiaan kausi on 2000-2013. Yleensä ottaen me tarkastelimme panoksia ainoastaan yhdessä tapauksessa. Hanke ei ollut käynnissä ja tämä johtui konkurssista useimmissa tapauksissa. Panokset ja hankkeet olivat käynnissä silloin, kun tarkastukset tehtiin. Yhdeksässä tapauksessa ei ollut käytetty tai osittain käytetty varoja tämän kestävyysjakson aikana. Tämä, tähän saattaa olla useitakin syitä. Esimerkiksi mm, siinä on hankittu lisää laitteistoa tai sitten muita syitä. Juridiset vaatimukset täyttyivät kaikilla alueilla, joilla tehtiin tarkastuksia ja juridisen kestävyysajan loppuessa edelleenkin yli puolessa hankkeista saatiin aikaan tuloksia, mutta alle puoleen hankkeista ei voitu tarkasti arvioida kestävyyttä, koska ei ollut tietoa saatavilla. Sitä ei oltu joko kerätty tai sitten arkistointikausi oli päättynyt tarkastuksen aikaan. Useimmat hankkeet edelleen saivat aikaan suoria tuloksia, esimerkiksi suoraan työpaikkoja ja tuottavuutta saatiin lisää yksi viidestä oli äh, sellaisia, että ne eivät enää olleet äh, kestäviä kuin äh, osittain. Ähm, kolmessa tapauksessa oli useita syitä siihen, miksi pitkäkestoisia vaikutuksia ei näkynyt. Siinä syynä olivat esimerkiksi markkinamuutokset tai muutokset kansainvälisessä lainsäädännössä, mutta viidessä tapauksessa pitkäkestoisten vaikutusten puute johtui muista ongelmista, jotka liittyivät edunsaajayrityksiin. Huomasimme kuitenkin toisiaisia hyötyjä hankkeista. Esimerkiksi tällä tavoin pystyttiin modernisoimaan tuottavuutta ja laajentamaan tuotevalikoimaan ja myös markkina-asemaa on nähtävissä myös parempaa palvelua asiakkaille. Joissakin tapauksissa eh, saatiin paremmin lainoja ja rahoitusta ja saatiin myös rahoitusta muille osapuolille. Lopuksi huomasimme, että suorissa tuloksissa – Äh, kun katsotaan aluetta kokonaisuutena, siinä äh, työttömyys on vähentynyt, äh, on saatu hyötyjä ympäristöasioissa. Ne eivät kuitenkaan olleet eksplisiittisiä tavoitteita näille hankkeille tai operatiivisille ohjelmille. Siitä huolimatta tällaisia tuloksia saatiin jossakin määrin hankkeet olivat sellaisia, että niillä oli pitkäkestoisia sosiaalisia hyötyjä myös omille yhteisöilleen. Ne saivat aikaan työpaikkoja ja taloudellista toimivuutta ja lisää verotuloja, mutta myös jossain tapauksissa jätettä. Joissakin tapauksissa – ei pystytty valvomaan pitkäkestoisuutta. Nämä johtuivat usein kriisistä tai lainsäädäntömuutoksista. Pääsyynä kuitenkin oli se, ettei keskitytty eri tasoilla, johtotasoilla pitkäkestoisuuteen ja Eh, sitten valintaprosessit eivät riittävästi ehkä ottaneet huomioon ehtoja, jotka liittyvät eh, pitkäkestoisiin vaikutuksiin. Huomasimme myös, että eh, riskejä ei otettu tarpeeksi huomioon silloin, kun valittiin hankkeita, koska viranomaiset eivät tarkastelleet mahdollisuutta rahoittaa itse näitä hankkeita tai tulla mukaan yhteisrahoittajaksi. Ja joissakin tapauksissa hankkeet alkoivat ennen kuin määrärahat myönnettiin. Kuudessa tapauksessa näin kävi ja siinä on vaarana, että on lähdetty hankkeeseen ilman EUn varoja, määrärahoja. Ja oli myös se yksi tapaus, jossa edunsaaja – hakemuksessaan otti esiin, että se ei tarvitse mitään lainoja tai määrärahoja hankkeeseen. Huomasimme, että kahdeksan hanketta olisi viety päätökseen pelkästään omin varoin, edunsaajan omin varoin tai niin, että olisi otettu kaupalliselta taholta lainaa. Niin, niinpä olemme sitä mieltä, että pitkäkestoinen vaikutus ei ole äh, saatavissa ainoastaan äh, eurorahoituksella. Ähm, joka tapauksessa tilanne olisi äh, parantunut näiden hankkeiden myötä. Olemme huomanneet myös, että tulosten seuranta ja raportointi, se ei ole kuitenkaan mikään juridinen vaatimus, sitä ei juurikaan hoidettu vaikka sääntelypuitteet ovat parentuneet nykyisellä ohjelmakaudella 2014-2020, mitä tarvitaan, jotta saadaan aikaan pitkäkestoisia tuloksia 2020 kaudelle. Me odotamme, että pitkäkestoisuutta pitää parantaa ehdot ehdotamme, että jäsenvaltioiden eh, pitäisi eh, edistää eh, pitkäkestoisia vaikutuksia ja pitäisi vähentää riskejä ja torjua myös sitä, että menetetään nämä varoja ja pitää parantaa myös mahdollisuuksia ottaa huomioon riskejä ja seurata pitkäkestoisia vaikutuksia ja ottaa äh, korjaavat toimet käyttöön silloin, kun katsotaan äh, tavoitteita ja niitä pitäisi soveltaa myös. Äh, ehdotamme, että komission pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten jäsenvaltiot puuttuvat pitkäkestoisiin tuloksiin menossa olevissa hankkeissa ja pitäisi ottaa käyttöön myös korjaavat toimet silloin, kun hankkeet eivät täytä pitkäkestoisuusvaatimuksia. Ja komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, niiden pitäisi ohjelmissa tai hankkeissa tarkastella systemaattisemmin eri näkökohtia, jotka liittyvät pitkäkestoisiin vaikutuksiin. Kiitoksia kovasti. Haluaisin antaa erityiskiitokset esittelijälle puheenjohtajalle, koska olette niin innostuneita tästä asiasta. Kiitoksia esittelijälle myös tuesta. Kiitos. Kiitos herra Balko. EUhan pyrkii kovasti talouskehitykseen ja siinä ollaan asian ytimessä. Sitten esittelijä Pirinski. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja voisinko sanoa, että tuen täysin arviotanne, jonka juuri esititte että tässä ollaan todellakin asian ytimessä sen suhteen, että mitä pitäisi saavuttaa. Erityisesti kun valvotaan tapaa, jolla EU-varoja käytetään parha- saadaksemme parhaita mahdollisia tuloksia. Haluaisin kiittää kovasti herra Balkkoa hänen kollegoitaan kertomuksesta ja olen varma, että tästä lyhyestäkin esityksestä tulee selkeästi esille tämä hyvin vakavasti otettava työ, joka tässä, jota tässä on tehty. Hyvin syvällisesti on tarkasteltu asioita ja siinä on hyvin hyödyllisiä analyyttisiä johtopäätöksiä ja suosituksia, joten haluaisin kovasti kehua tätä työtä. Sitten tuottavat investoinnit. Kollegoiden ja meidän kaikkien varmaankin pitäisi keskittyä tähän käsitteeseen tuottavat investoinnit kun satoja miljoonia euroja on käytetty menneellä ohjelmakaudella ja tunnustaa ja tunnistaa sen rooli avainasemassa olevana tekijänä, kun ajatellaan näitä tärkeimpiä tavoitteita, joihin pyritään. Kestävät työpaikat, kasvu, epätasarvon vähentäminen ja sisään rakennetaan ymmärrystä tuottavista investoinneista, kun kehitetään seuraavaa ohjelmakautta kohesiopolitiikassa. Järjestelmät, järjestelyt, parametrit, jotta voidaan sitten lopultakin saavuttaa lähentymistä ja alueellista ja sosiaalista kohesiota. Tässä mielessä on huolestuttavaa todellakin että näiden auditointien aikana useissa tapauksissa tällaisten investointien tapauksissa ei pystytty osoittamaan näyttöä hankkeen tehokkuudesta ja minkäänlaisesta kestävästä parannuksesta, mitä olisi saatu aikaan. Eli todellakin ohjelmakauden alussa ja sitten seurannassa ja arvioinnissa tällaista ei ole tullut esiin. Tässä mielessä olisi varmaankin relevanttia nyt sitten kiinnittää huomiota sääntöjä koskevaan asetukseen sekä siihen, joka nyt tulee viimeiseen vaiheeseen, ja sitä, jota nyt kehitetään. Nimittäin, että sieltä puuttuu täsmällistä tekstiä sitä, että vaadittaisiin todellakin kriteereiden mukaanottamista tuotoksille ja tuloksille. Koska jos keskitytään vain tuotoksiin, että käytettiinkö raha siihen, mihin sanottiin käytettävän, niin ei mahdollista, että arvioitaisiin, että on ollut kestäviä tuloksia. Täytyy olla erityishuomio tuloksissa ja niiden mittaamisessa. Ja tässä mielessä uskon, että nyt on varaa pahoitella, että komissio ei ole ottanut huomioon ehdotuksessaan tulevalle ohjelmakaudelle 2021-2027, eikä myöskään EAKRn osalta tai nimenomaista tilintarkastustuomioistuimen suositusta, että asetetaan painopiste erityisesti tuotoksiin, mutta myöskin sillä, että olisi kannusteita mitata tuloksia. Tässä mielessä uskon, että on perusteltua, että meillä on sama huoli kuin tilintarkastustuomioistuimella, että kestävyys taataan erityisesti PK-yritysten osalta, pitää mielessä kaikki vaikeudet ja haasteet, joita niillä on juuri pitkän aikavälin näkökulmasta ja kun tällaisia yrityksiä kehitetään. Ja tässä kyllä uskon, että kannattaa miettiä mahdollisia tapoja parantaa pk-yritysten kestävyyttä, pysyvyyttä itsessään. Kiinnittää huomiota sekä positiivisiin että ongelmallisiin kokemuksiin aiemmilta kausilta. Mutta uskon, että vain niin, että keskityt, kehityt, että jos vain tähän kiinnitetään huomiota, niin se ei riitä, koska viimeiset analyysit osoittavat, että tällaiset tuottavat investoinnit pitäisi ottaa laajempaan asiayhteisöön niin, että on laajempi teollinen strategia eu tasolla, joka sitten kansallisella tasolla muuttuu parametreiksi operatiivisissa ohjelmissa ja kumppanussopimuksissa. Koska vain silloin, jos tuottavat Investoinnit ovat olennainen osa yleisempää sektorikohtaista tai makrotason teollista strategiaa, niin niillä voi olla se rooli, joka niillä voi, pitää olla. Ja viimeiseksi uskon sitten puheenjohtaja, että on meillä kaikki syy kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lähtemään sellaiseen toimintaan, jossa tehdään kaikki mahdollinen ihan aloitteen tekemisestä, valvonnasta, toimeenpanosta, myöskin te olla joustavia niitä päivittämään eh, niin, että ne voisivat olla siinä roolissa, joka niillä pitäisi olla. Ja todellakin uskon, ja lopuksi haluan kertoa valkojohtopäätöksiin viitaten, että kun ajatellaan sitä aikaa, jota käytetään tässä valiokunnassa aiheen käsittelyyn, niin se on ihan perusteltua ajankäyttöä. Kiitos sitten kollega Novakov. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua EPPn varjaesittelijän nimissä herra Stahovskin puolesta. Kiitos herra Balkoa työstä ja erityiskertomuksesta ja herra Pirinskiä hänen omistautumisestaan ja kovasta työstä työasiakirjan laatimiseksi. työn erityispiirre on sen kattavuudesta. Se ylittää useimmat teemat ja siinä voidaan puhua muustakin kuin Eberden ohjelmasta. Meidän täytyy ajatella koko EUn budjetin ohjelmointia. Komission tehtävä on antaa ohjeita, jotta projektihallinnan standardit ovat korkeita ja noudattavat kestävyyden ja lisäarvon periaatteita EU-varojen käytössä. Me jatkuvasti näemme, että projektin hallinnan heikkoudet ovat EU-varojen väärinkäytön päälähde, ja painottaisin sitä, että komission pitäisi omaksua järjestäytyneempi lähestymistapaa projektien toteuttamiseen. Siinä tarkastustuomioistuimen ehdotukset ovat tervetulleita, mutta mielestäni tarvitsemme muutakin kuin ohjausta, tarvitsemme konkreettisen toimintaohjelman. Ajan esittelen näkemykset työasiakirjassa ja erityisesti pitäisi kiinnittää pk-yritysten investointiohjelmien kestävyyteen, mutta haluaisin, että se myöskin soveltaa oikein vaatimuksia. Koska joskus käy niin, että suuret yritykset joskus hyödyntävät PK-yritysten rahoja ja milloin tarpeellista pitäisi käyttää myös rangaistuksia. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Rova Wagner sitten aluekehityksen pääosastolta. Thank you, Madam Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta Rabalkolta. Ja esittelijän hyvin kattava eh, kertomus myös. Haluaisin käsitellä tässä eh, paria seikkaa. Komissio on erittäin tyytyväinen tähän eh, mietintöön ja erityisesti sen tähden, että siinä on tulos auditointeja, on katsottu myös mikä on vaikuttavuus ja mikä on Ähm, tehokkuus sekä panoksissa että tuloksissa. Ähm, kyseessä on yhteinen strategia, jossa äh, painotetaan tulosperusteista toimintatapaa. Äh, aivan oikein tuomioistuin huomaa, että sääntelypuitteet on tuottavuudessa se on parantunut aikaisempaan kauteen verrattuna ja komissio on samaa mieltä, että lisätoimia tarvitaan, jotta 2020 lainsäädäntöpuitteissa tarvitaan, ähm, äh, lisätoimia tarvitaan, näin, jotta voidaan parantaa pitkävaikutteisuutta ja yhteinen äh, lähestymistapa, sitä on vahvistettu myös 2020 jälkeen meillä on määritelty interventiologiikka ja useita toimenpiteitä on otettu käyttöön varsinkin ähm, arvioinnissa, analyysissä, jotta parannetaan hankkeiden äh, tehokkuutta ja hallinnolliset ähm, äh, kehitystoimet ovat olleet äh, hyvin hyödyllisiä sekä edunsaajille että ohjelmaviranomaisille, varsinkin kuten tässä jo mainittiinkin, nyt on hyvin tärkeää, että säilytetään puitteet hyvin kattavasti koko täytäntöönpanojakson aikana. Mitä tulee sitten jaettuun hallintoon, painottaisin vielä, että pitää varmistua siitä, että pitkäkestoisuus tuloksissa jäsenvaltioiden pitää painottaa valintakriteereitä ja tehdä arviointeja, mitä tulee kolmeen suositukseen, jotka esitetään komissiolle. Painottaisin, että kaikki näistä ovat sellaisia, että komissio on ne hyväksynyt. Erityisesti komissio kiinnittää huomiota eh, panosten eh, pitkäkestoisuuteen eh, silloin, kun ohjelmat hyväksytään ja pitäisi vahvistaa expost arvioinnissa myös pitkäkestoisia vaikutuksia ja pitää varmistua siitä, että 71 eh, artiklaa sovelletaan tiukasti ja komissio ottaa huomioon nämä korjaukset eh, silloin, kun ei täytetä juridisia vaatimuksia Ehkä vielä pari lisäseikkaa, jotka liittyvät äh, strategiseen suunnitteluun ja äh, interventiologiikkaan. Haluaisin painottaa myös sitä, että on useita näkökohtia, jotka vahvistavat edelleen äh, seurantakomitean näkökohtia varojen täytäntöönpanossa on tärkeää, että hallintoviranomaiset ja edunsaajataso sekä hankkeissa että ohjelmissa ne ovat aivan avainasemassa, kun puhutaan pitkäkestoisista vaikutuksista, jotka sitten laajemmassa määrin saavutetaan Tämä on asia, joka pitää näkyä myös täytäntöönpanojärjestelyissä ja siihen voidaan puuttua tosi rajallisesti ohjelmointivaiheessa. Komissio on virtaviivaistanut omat indikaattorin puitteensa ja tällä tavoin pyritään yksinkertaistamaan äh, varojen äh, käytön toteutusta äh, sekä edunsaajille että viranomaisille. Tähän tulevat mukaan paitsi panokset myös tulokset ja pitkäaikaiset vaikutukset. Niitä arvioidaan arviointien aikana niin, että katsotaan, mitkä ovat pitkäaikaiset vaikutukset hankkeissa ja kokonaisuutena kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa. Ja haluaisin kiittää huomiostanne. Ehkä vielä kerran puuttuisin tuot, tuottaviin investointeihin joilla on erittäin merkittävä rooli kohesiopolitiikassa edelleen. Ja niitä katsotaan PK-tuen kautta. Tämä ala on avainasemassa silloin, kun puhutaan alueiden taloudellisesta kehityksestä. Kiitos. Kiitos näistä täydentävistä huomioista. Myös tulevaisuudesta. Haluatteko herra Palkko vielä puheenvuoron? only... Haluaisin vain kiittää kaikkia, jotka ovat täällä puhuneet. Tämänteisestä myönteisestä arvioista, joka kohdistui työhömme, ja kiitokset herra Pirinskille, joka antaa meille mahdollisuuden keskustella kaksi kertaa alleviivaisin vain sitä, että minusta on myönteistä, että näytämme kaikille sidosryhmille, parlamentille, kuinka välttämätöntä on tarkastella projektia koko elinsyklin valinta, seuranta, raportointi, arviointi. Ja tämä koko elinkaari on kertomuksen hyvin kuvattu. Ja, ja tämä tarjoaa parlamentille mahdollisuuden komissiota, että luotaisiin kestävyyttä seuraavalla kaudella paremmin EU-varoissa. Paljon kiitoksia. Kollegi Pirinski zum Abschluss. Lopuksi kollega Pirinski. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin hyvin lyhyesti. Uskon, että keskustelija, joka käytiin, muutti sitä, miten asiaa ymmärretään. Ja se vei asiaa eteenpäin monta askelta. Yksi on tietysti se, että jatkuvuus on enemmän kuin tuottava investointi itsessään. Se on laaja-alainen kattava asia, joka todellakin täytyy ottaa kunnolla huomioon ratkaisevana tekijänä. Haluaisin myös osoittaa arvostusta sitä kohtaan, jonka tekin mainitsitte, nämä tärkeät lisätiedot, jotka komission edustaja kertoi. Rouva puheenjohtaja, olisin samaa mieltä siitä, että ei komissio ole aina näin antelias nyt ollaan saatu tärkeitä indikaatioita, erityisesti liittyen strategiseen suunnitteluun. Ja sitten myös interventiologiikka oli mielenkiintoista kuulla. Yritetään sitä sitten seurata, indikaattoreiden virtaviivaistaminen sekä suorat tulokset, että miten pitkän aikavälin tuloksia käsitellään. Kaiken kaikkiaan uskon, että olemme käyttäneet ajan hyödyllisesti ja lopuksi haluaisin kiittää kyllä tilintarkastustuomioistuinta ja kaikkia keskusteluun osallistuneita. Kiitos. Kiitos myös. Uskon, että parlamentin jäsenyyden valiokunta voimme tehdä virheen. Meidän täytyy olla vaativampia sen suhteen, mitä komissio on meille tietoina täytyy antaa. Ja tässä on parantamisen varaa. Näin päätiin tämän kohdan käsittelyn loppuun. Palataan kohtaan neljä. Kaivattu kollega Zeller on täällä esityksellä, esitelläkseen Euroopan unionin tarveusarvion vaaranhoitovuotoksi 2019. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös ymmärtämyksestä. Olin kehitysyhteistyövaliokunnassa, siellä oli tärkeitä äänestyksiä. Sen lisäksi käsiteltiin lausuntoa ja esiteltiin budjetti 2019. Itse asiassa trilogin mandaatissa äh, viime viikolla jo tästä keskusteltiin ja nyt sitten jälkikäteen täällä vielä keskustellaan perusteista koko mietinnölle mukaan lukien lausunto. No hyvä. Yksityiskohtiin lausuntoluonnoksessa tai käsittelen niitä jo siinä. Nyt sitten olisin iloinen, jos kollegalta tulee täydennyksiä tähän. Miss... Yleisesti ottaen tärkeää on se, että 2019 on viimeinen vuosi nykyisellä tukikaudella. 2019 on samaan aikaan viimeinen vuosi EU 2020-strategiassa ja 19 on myös Junckerin komission viimeinen vuosi. Ja tässä vaiheessa uskon, että kyse ei ole pelkästään siitä, että jatketaan jo olemassa olevia ohjelmia ja hankkeita, sitä tietysti myös, mutta että tätä vuotta pitäisi käyttää hyväksi siihen, että tehdään yleinen arvio siitä, että miten strategia on onnistunut, ettei käy niin kuin 2009 Lissabonin strategian kanssa, siitä ei enää yksinkertaisesti puhuta. Sanotaan, että se epäonnistui, piste, ja tehdään uusi strategia. Sitten jos uusi tulee vuoden 2020 jälkeen on vielä avoin kysymys. Olen komissiolta kysymys, että työstetäänkö sitä vai jätetäänkö se seuraavalle komissiolle. Samaan aikaan sitten valmistellaan uutta tukikautta, mutta voimme nähdä kuitenkin, että maksumäärärahojen välillä ja sitten sitoumusmäärärahojen välillä ero vain kasvaa. Maksusitoumuksissa ollaan tällä hetkellä summassa melkein 270 miljardia. Se vastaa melkein kahta täyttä vuosibudjettia maksuille. Miten tämä ristiriita pitäisi ratkaista? tai vai lähdetäänkö sitten vain siitä, että sitoumuksista on että sitoumusten vuoksi eri syistä niihin liittyviä hankkeita sitten vain toteutetaan, mutta se ei voi olla perusta kunnolliselle taloushallinnolle. Tämä on kysymys, joka pitää olla esityslistalla. Ja sitten olemme todenneet, että rahoitusvälineiden määrä, mutta myös erityisrahastojen määrä on kovasti kasvanut. Erityisrahastoista Erityisrahastoihin liittyy se odotus, että kun käytetään omia varoja EU-budjetista, mutta myöskin käytössä olevista rahastoista, kuten esimerkiksi kehitysyhteistyöpolitiikassa tai maahanmuuttopolitiikassa, mitä tulee Euroopan kehitysrahastoon, niin saamme aikaa vipuvaikutuksia niin, että sitten kolmannet osapuolet tulisivat mukaan rahoittamaan. Nyt jos tarkastelemme yksittäisiä erityisrahastoja, niin täytyy todeta, että nämä odotukset useimmissa tapauksissa eivät ole toteutuneet kolmansien osapuolten osuudet ovat arvioitavissa aika pieniksi, ja jos niitä on, 10-15 prosenttia varmaan, jonka nyt olen tässä todennut, niin usein nämä määräreantajat ovat jäsenvaltioita, niin asettavat vielä ehtoja sille, mikä puuttuu myös sen lisäksi, että tavoitteet kuvattaisiin, jotka komissio täällä esittelee, joka liittyy siihen, että mitä eri, eri budjettikohdilla pitäisi äh, saavuttaa ja mitä sitten oikeasti paikan päällä on tuloksina ja menestyksinä saavutettu, niin tässä on valtava ero. Meillä on yleinen ilmoitus onnistumisesta, perustuu asetettuun tavoitteeseen, eli että määrärahaa on käytetty, sillä on varattu määrärahaa budjetissa. Mitä sitten paikan päällä oikeasti siinä tapahtuu? Mi- mihin mitä hanke on aiheuttanut eurooppalaista lisäarvoa, niin siinä tulee sitten puutteita esille. Tässä tarvitsemme vahvempaa vertailtavuutta. Sitten tavoitteen kuvaaminen olemassa olevalle määrärahalle toiseksi ja se, mitä sitten toimeenpanostrategialla on aikaan saatu paikan päällä. Erityisrahasto, mikä sen oikeasti toimii, ainoa on se, että että mitä määrärahoja menee ulkoiseen hallinnointiin näissä rahastoissa, se on edelleen 67 prosenttia. 900 miljoonaa lukuna ilmaistuna, siis nämä maksut, jotka maksetaan hallintokuluina mikä, mitä sitten paikan päällä tapahtuu tavoitteiden saavuttamisessa siitä tiedot ovat kovin niukat kuitenkin. Tässä mm, mielestäni asiaan pitää panostaa. Sitten mieliteemamme, maatalous. Siihen olemme suoraan puuttuneet 54 prosenttia kaikesta, anteeksi 47 prosenttia tiloista ansaitsee vähemmän kuin 4000 euroa vuodessa. Se voi olla vain sivuelinkeino siis, koska oletan, että useimmat perheet näin pienillä tuloilla eivät pysty kattamaan tilankustannuksia, eivätkä omia elinkustannuksiaan kattamaan. Toisaalta 10 prosenttia ilmoitetuista edunsaajista saa 60 prosenttia YMPstä tulevista suurista tuista. Ja voi myös esittää tämän jakautumisen että mitä yksittäiset tilat saavat suhteessa pinta-alaan. 20 prosenttia ilmoitetuista viljelijöistä omistaa 80 prosenttia viljelymaasta. 80 prosenttia saa 20 prosenttia. Se vastaa taas sitä, mitä juuri sanoin, että kyse voi olla vain ihan pienimmistä tiloista, jotka tuottavat omaan tarpeeseen tai sitten, että se on sivuelinkeino. Tämä ristiriita pitäisi kyllä ratkaista mielestäni ja jos ajatellaan sitten isoja tiloja, niin ovatko ne, tarvitsevatko ne todellakin tällaisia tukia? Sillä voi kyllä saada tuottoa aikaan, kun ajatellaan sitä, että maan hinta nousee ja pienet tilat eivät enää pysty sitten niillä ei ole enää varaa sitten siihen. Huolta aiheuttaa tietysti edelleen hankkeiden ja ohjelmien toteuttaminen kohesiorahastoissa 2016 mennessä tai vastuuvapaudessa 2016 todettiin, että 0,7 prosenttia myönnetystä määrärahoista oli toteutettu ja 2017-2018 nyt sitten oli ilmeisesti asia hoito nopeutunut ja toivotaan sitten, että se jatkuu 2019. Mutta mit, mitä sitten, miten sitten alkuperäiset tavoitteet pitäisi saavuttaa? Tässä kannataan 4 plus 2 sääntöä, mutta miten se toimii, niin on vielä avoin kysymys. Monilta äh, muilta valiokunnilta kuulen, että ähm, lisää rahaa vaaditaan. Toisaalta voidaan todeta, että 2015 7 miljardia oli, sit, meni sitten takaisin antajavaltioille. 2016 se oli 10 miljardia määrärahoja. Eli toisaalta vaaditaan vahvistamista määrärahoihin, maksumäärärahoihin, ja sitoumusten kasvattamista toisaalta, sitten kun annetaan määrärahoja käyttöön, niin niitä ei täysimääräisesti ole käytetty. Tässä on ristiriita, jota täytyy edelleen käsitellä tulevaisuudessa. Ehkäpä tämän verran tältä erää. Ja, Dank auch für den Hinweis. Kiitos myös viittauksesta näihin moniin ristiriitoihin alallamme. Kollega Ajala. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun herra Boganin puolesta. Hän pyytää anteeksi, koska hänen piti lähteä valtuuskuntaan, joten ei pystynyt jäämään nyt tänne tällä hetkellä. Eh, herra Pogan on, eh, on samaa mieltä eh, monista ehdotuksista ja hänen mielestään on myönteistä juuri se ajatus, että pitäisi perustaa uudestaan N plus kolme sääntö, niin, koska tällä tavoin voisimme, niin kuin tilintarkastustuomioistuinkin sanoi, voitaisiin palata parempaan kuriin jäsenvaltioiden velvollisuudessa nyt kun on päästy yli kriisin pahimman vaiheen yli, niin kuin tiedämme, eh, edelleen on vajeita olemassa. Ja tätä täytyy myös komission katsoa. Ei pitäisi olla myös joustoa, koska on paljon eh, hallinnollisia ongelmia ja pitäisi pystyä myös eh, toimimaan joustavasti mutta tavallaan palauttamaan sellainen budjettipuitteisto, jota tarvitaan, jota olisi vuotuinen budjettikuri. Ja täytyy katsoa, että ohjelma täytäntöön pannaan ja sitten sitoudutaan näihin ohjelmakausiin. Ja tämän lisäksi Bogan halusi eh, ottaa esiin sellerille eh, kohta 17 eh, nämä indikaattorit, jotka liittyvät laittomaan maahanmuuttoon. Hän halusi tietää, mikä olisi tavoitteena tarkalleen ottaen tällaisiin tulosindikaattoreihin, koska hän miettii, miten tarpeellista on tällaisia, tällaisia ottaa käyttöön, mitä esittelijä on mieltä miten ne tunnistettaisiin ja sitten komissiolle 18-19 kohdat. Siinä kritisoidaan aika voimakkaasti kustannuksia turvallisuuteen, kansalaisuuteen koska ei on, ole onnistuttu tunnistamaan kriisin aikana kaikkia kustannuksia, jotka liittyvät äh, maahanmuuttajiin. Ja herra Bogan miettii, että millä tavoin äh, tätä tilannetta on korjattu ajatellen seuraavaa budjettia mm, koska nämä ovat hyvin vaikeita hetkiä ja tietenkin mietitään, miten voidaan varmistua siitä, että tällainen tilanne ei enää toistu. Kiitos. Ja, vielen Dank. Das sind auf... Niin, kiitos. Nämä ovat kysymyksiä myös budjettipääosastolle. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijät Selleriä tästä mietintön luonnoksesta ja muutama huomio pääkohdista. Ensiksi komissio on sitoutunut siihen, että EUn talousarvio tuottaa parhaat tulokset kansalaisilla pitämällä huolta siitä, että varat kohdennetaan prioriteetteihin ja että jokainen budjettikohta toimii tehokkaasti ja tuottaa lisäarvoa. Jos ajatellaan tätä tuloksellisuuskehukkoa ja tehokkaita ja tuloksellisuutta, niin painottaisin, että komissio jatkuvasti parantaa ää, talousarvioasiakirjoja, että ne ovat tiivimpiä, keskittyneempiä ja lukijaystävällisempiä. Kertoisin, että ensimmäistä kertaa komissio on julkaissut ohjelmien tuloskatsauksen, jossa on tiivis, yhdenmukainen arvio kaikista 60 varankäyttöalueesta. Tämä on tällä hetkellä meidän verkkosivulle mainoista, mutta tulemme jakamaan paperiversioita valiokunnalle pian. Tuo helpottaa kunkin ohjelman arviointia niitä tavoitteita ja indikaattoreita. Sitten on kysymys maksusitoumuksista ja maksatuksista. On totta, että edellisen monivuotisen rahoituskeskuksen täytännön, täytäntöönpanoon ensimmäisenä vuosina on tällainen, oli tällainen ero ja se on tyypillistä – Vero kasvaa, koska MRK on ensimmäisenä vuosina on viipeitä kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa. Mutta uskon, että 2017 kohesian täytäntöönpano oli parempaa kuin 16. Olemme käyttäneet paljon maksusitoumuksia korjauksista, joka kom- kompensoi sitten maksujen tasolla. Ja uskon, että 18 täytäntöönpano on parempaa kuin aikaisemmin. Sitten nämä huomiot maataloudesta. Se, että 20 prosenttia tiloista vie 80 prosenttia budjetista. Tämä luku on yhteenveto. No, onko heijastaa EUn tilarakennetta? Meillä on paljon pieniä tiloja ja hyvin vähän erittäin suuria tiloja. Tämä on, myös siitä, että me maksamme hehtaaripohjalta. Komissio on myös tehnyt jotakin ehdotuksia, joilla asettaisin katto sille, mitä maksamme isoille tiloille. Nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä ehdotamme joitakin kattoja, jotka eivät ole pakollisia. Jäsenvaltiot voivat päättää, täytetäänkö niitä vai ei. Mutta seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä kehyksessä on pakollinen katto jäsenvaltiolle. Ja sitten koskien kohesion N plus 2 tai N plus 3 metodologiaa seuraavan MRK ehdotuksessa ehdotetaan N plus 2. ja maahanmuutto kysymys. Ja Starava Ajala kysyi. Pyrimme laatimaan kokonaisvaltaisen rahoituskertomuksen. Kiitos lopuksi esittelijä. Niin, kiitos. Kiitos komissiolle selvennyksistä ja myöskin katsauksesta siihen, että mitä uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä pitäisi tehdä paremmin. Tiedän, että kollegoidenkin keskuudessa asia kiistetään tässä valiokunnassa enemmänkin ei. Ja nyt, jos 2019 lausuntoon kollegoilta vielä tulee tarkistuksia tai täydennyksiä, niin iloitsisin siitä. Kiitos. Niin, yksi asia vielä. Kun nimenomaan puututtiin tähän, tämän valiokunnan asianahan on ollut tämä Euroopan syyttäjäviranomainen. Siitä sanomme, että se täytyy perustaa järkevästi, ajatellen sekä henkilökuntaa että muita mm, resursseja, ja se mitä siihen on nyt ehdotettu, niin on pikkasen liian vähän. Tätä haluaisin kovasti painottaa, että mitä, miten komissio on ajatellut voimavaroja Eppolle, niin se on tuomittu etukäteen epäonnistumaan. Ja siis kun kaikki ovat sen puolesta kamppailleet niin pitkään, että tämä tehottomuus loppuisi, niin tässä Tätä vastaan kyllä halusin varoittaa. Odotamme komission asiakirjaa myös sitten monivuotisesta ohjelmasta, joka koskee analyysejä. Olen sen lukenut. Ja siinäkin on epäilykseni, että siellä on tultu joissakin perustavalaatuisissa kohdissa ihan eri tulokseen kuin tilintarkastustuomioistuimessa esimerkkinä vihertäminen. Tämän arvioinnin laadusta täytyy todellakin vielä keskustella kunnolla. Vielä ajalla Sender. Kiitoksia. Haluaisin äh, muistuttaa, äh, voisitteko vastata äh, koskien tätä kohtaa 7, 17, jossa puhutaan indikaattoreista, mm, jotta poistettaisiin syyt laittomaan maahanmuuttoon kysytään, että mikä on tavoite näissä indikaattoreissa, jotka liittyvät nimenomaan syihin. Tämä on paljon laajempi tekijä. Kiitos. Frau Aldia bitte. Rouva Aldia olkaa hyvä. for the indicators on, uh, on the... Tämä maahanmuuttajaindikaattorikysymys. Me analysoimme asiaa. En voi antaa lisää tietoa nyt. Mä vain sanoa, että tämä on että meillä on tämä globaali maahanmuuttoraportointi tulossa. Herra Zeller vielä, niin Tekisin eron sen välillä, että torjutaan pakolaisuuden syitä. Se kuuluu kehitysyhteistyöhön tai naapuruspolitiikkaan, joissa sitä täytyy käsitellä. Ja se, mitä sitten, mikä etualalla meillä on tässä vaiheessa, on integraatio, kotouttamispolitiikka tai maahanmuuttopolitiikka, sen tukeminen yksittäisissä jäsenvaltioissa – joissa pakolaiset tai maahanmuuttajat, jonne tulevat, saapuvat. Ja tähän asti hän on ollut siinä niin, että tässä suuruusjärjestyksessä, että miten paljon Eurooppaan tulee ihmisiä, niin sitä ei ole otettu huomioon budjetissa, ainakaan Euroopan talousarviossa, ja on talousarviossa vain kansallisessa talousarviossa, sikäli kun tiedän, niin siihen ei oltu myöskään valmistauduttu. Ja viime, äh, viimeisinä budjettivuosina, niin sitten mitä erilaisimmista budjettikohdista on rahaa otettu, jotta tässä voidaan sitten antaa tukea yksittäisille jäsenvaltioille myös Euroopan tasolla pakolaisten tai maahanmuuttajien vastaanotossa tai sitten kotouttamisessa. Nyt sitten on siitä tullut äh, erillinen budjettikohta ja nyt kun sellainen on muotoiltu, niin haluaisimme kerrasti tietää, mitä rahoitetaan, millä tavoitteen asetannalla ja onko siis mitattavia ja vertailtavia tunnuslukuja, indikaattoreita, joiden mukaan sitten nämä määrärahat jaetaan, kohdennetaan, vai perustuuko se vain hakemusten perusteella? majoitustoimet, koulutustoimet, miten näitä voidaan maiden kesken vertailla, miten nämä menot on toteutettu eri ja tällaisia asioita. Se, miten sosiaalipolitiikassa yleisesti ottaen Euroopassa, ainakin Saksasta sen tiedän, olemme menneet siihen, että indikaattoreita ja tunnuslukuja käytetään, otetaan käyttöön, jotta sosiaalipolitiikan menoja sitten voidaan ottaa näihin tuloslaskelmiin mukaan ja tehdä tiettäväksi, niin samaan tapaan tässäkin tarvittaisiin sitä. Ja siitähän on nimittäin lähdettävää, että halutaan aikaan eri, tähän erityiseen tarkoitukseen pitkäaikainen budjettikohta maahanmuuttoja, ja niiden, heidän kotiuttamisensa. Määräaika on 6. syyskuuta kello 14 tarkistuksille. Näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Jatkamme sitten lyhyillä esittelyillä. Erityiskertomus 16. Parempi säädöskäytäntö. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen Herre Greteen on estynyt, joten poikkeuksellisesti hänen kabinettipäällikkönsä esittelee asian. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Rouva puheenjohtaja, Hyvät herrat, edustajat. Ensiksi pyydän anteeksi herra Gretelin puolesta, joka on mietinnön esittelijä, joka ei valitettavasti voi esitellä teitä. Valitettavasti joutui jäämään Luxemburgin ottaakseen osan tärkeään kokouksen tilintarkastus. Tuomioistuimen kokouksen, että se olisi päätösvaltainen ja pyysi minua pitämään tämän esityksen hänen nimissään. Kertomus, jonka teille esitellen tänään, käsittelee lainsäädännön ex post arviointia, joka on olennainen osa EUn politiikkaa, osa parempaa säätelyä, ja joka, kuten tiedätte, pyrkii helpottamaan eri EUn toimien täytäntöönpanoa. Olemme tarkastelleet, joska nämä uudelleen ex post lainsäädännön tarkastelut, joita EU tekee, ovat ensinnäkin asianmukaisesti suunniteltuja, täytäntöönpanoja hallinnoituja, onko niissä laatavalvontaa ja ovat vaikuttaneet tehokkaasti sääntelyn parantamiseen. On tärkeää ensiksi täsmentää auditoinnin ulottuvuus. Tässä on kaksi elementtiä. Ensinnäkin lainsäädännön ex post vaikutukset 2013-2017 ja neljä pääosaa DG terveys, ympäristö ja kasvu. Tässä käsitellään lainsäädäntöä, vaikutusarvioita, josta 2014-2017 välillä hyväksytty, jotka kuuluvat näiden pääosastojen toimivaltaan. Meillä on neljä tavoitetta. Ensinnäkin arvioida, missä määrin komissio ja lainsäädäntö no, vallan käyttää ja neuvosto ovat asianmukaisesti ottaneet huomioon – olemassa olevat säännöt lainsäädännön muutosten tapauksesta ja uutta lainsäädäntöä laadittaessa. Toiseksi tarkastelemme, pyrkikö komissio täyttämään kaikki velvollisuutensa ekspostarvioinnin suhteen ja näin kattavasti suuntaviivojen standardien mukaisesti, mukaan lukien laatuarvioinnit. Kolmanneksi arvioimme, josko komissio ja lainsäädäntövallan molemmat kädet julkaisivat tuloksensa ja seurattaako niitä asianmukaisesti ja kokonaisuudessaan lainsäädäntösyklissä. Ja neljäksi arvioimme, josko REFIT-ohjelman olemassaolon syytä voitaisiin selkeästi määritellä. Eli onko tämä uudelleen tarkastelu, xbox tarkastelu EU:ssa, onko se antanut tehokkaasti parantamaan säätelyä? Ennen kuin tähän kysymykseen vastaan, täytyy kertoa, että tuomioistuin arvioi, että ex arviointi, niin komissio on luonut tukea, on, on myönteinen ja, ja parempi kuin useimmissa jäsenvaltioissa. Ja sitten vastaus. Globaalisti tuomioistuin tulee siihen lopputulemaan, mutta komissiolla on hyvin hallit, hallinnoitu järjestelmä, jossa on laadunvalvontaa, joka tehokkaasti auttaa säätelyn parantamista. Mutta Tämä historia on myöskin todennut joukon heikkouksia. Yksityiskohdittain pääheikkoudet ovat ensinnäkin tilintarkastustuomioista todennut, että uudelleen tarkastuslause ja pienemmässä määrin seurantalauseke olivat kyllä läsnä lainsäädännössä, mutta olemme voineet todeta, kun ne ei ole määritelty suuntaviivoja toimielimen kesken koskien lainsäädäntötekstien la- laadinta, näitä lausekkeiden sisältöjä ja tulokset eivät ole aina selkeitä. Toiseksi voimme todeta, arvioinnit yleensä tehdään juridisten vaatimusten mukaan ja hyvän mukaan, mutta tämä koskee vähemmän muita uudelleen tarkasteluita, jotka eivät ole täs, täsmällisesti sanoen arviointeja. Ja paremman säätelyn suuntaviivat eivät ole myöskään olleet sovellettavissa ennen kuin vuonna 2017. Toinen päähuomio me voineet todeta expost arvioita perusarjakirjat ovat julkisesti saatavilla ja suurin osa niistä sisälsi selkeän johtopäätöksen toimistoihin piti ryhtyä. Totesimme myös, että jos komissio järjestelmällisesti lähettäisi nämä raporttinsa uudelleen arvioinnista parlamentille ja neuvostolle, niin kuitenkin on harvinaista, että nämä neuvosto suoraan reagoisivat niistä. Totesimme myöskin, että tämä raison d'être refetin suhteen ei ole selkeä. Olisi hyvä luokitella äh, yksittäiset aloitteet refitin otsakkeiden alle. Näiden huomioiden pohjalta tilintarkastusta Suomen oli neljä suositusta ja yhden säätelyn tarkastelulautakunnalle on Olisi erittäin hyvä, että komissio toteuttaisi seuraavat suositukset ensimmäinen suositus on tärkeä. Pitäisi vahvistaa toimialojen välistä sopimusta paremmasta äh, sääntelystä. Me pitäisi laatia toimialojen välinen välimeikko, joka koskee uudelleen tarkastelulausekkeita ja seurantaa. Ja jos siinä pitäisi olla osana äh, äh, uudelleen tarkastelujen eri lajien luokittelu – ja sitten antava kalenteri uudelleen tarkastelusta ja myöskin suuntaviivoja niistä, minkälaisia lausekkeita pitäisi käyttää sekä toimielimissä että jäsenvaltiossa. Ja komission pitäisi ehdottaa parlamentille neuvostolle artikla 295 seut mukaan, mitkä, mitkä muodot ja oikeudelliset välineet tarvittaisiin, että voitaisiin paremmin noudattaa paremmalla lainsäädännön toimielmien välistä sopimusta ja maksimoida sen efektiä. Ja pitäisi olla myös äh, vähimmäislaatuvaatimukset joka toimijalle. Komission pitäisi asettaa ex post arvioinnille minimi äh, taso myöskin muissa kuin varsinaisessa arvioinnissa. Tämä pitäisi koskea kaikkia palveluita. Sen pitäisi myöskin sääntelyyn tarkasteluvaliokunnan toimialaa laajentaa ja oikeuksia. Ja se pitäisi itsenäisesti arvioida muitakin kuin evaluaatioita. Näissä minimilaato pitäisi olla myöskin velvollisuus yksityiskohtaisesti esitellä käytetty metodologia, mukaan lukien tiedonkeruu ja tiedon äh, analyysi. Ja myöskin selittää, mitä rajoitteita analyysissä on ollut. Pitäisi myöskin analysoida tietojenkeruun rajat ja hallintoresurssien rajat. Pitäisi komissiossa myöskin analysoida olemassa olevat aukot, luoda, kerätä ja uudelleen käyttää dataa, uudelleen, jota uudelleen tarkinnassa tarvitaan, että saa, ja, ja, ja pitäisi myös kunnittaa periaatetta arvioida ennen kuin toimii, kun komissio Uudelleen arviolaiselta tekstejä sen pitäisi noudattaa periaatetta arvioinnin, kun toimit systemaattisesti. Mitään ehdotusta ei pitäisi validoida, jollei vaikutusarviointi perustu aikaisempiin älyllisiin. säätelyssä pitäisi, pitäisi myöskin joka vuosi julkaista vaikutusarviot. Ilmoittaa, mitkä vaikutusarviot eivät noudata yleisiä periaatteita. Ja refit ohjelma pitäisi myöskin integroida säätelyn parantamisprosessiin. Refit-käsitettä pitäisi selkeyttää ja antaa sille se prioriteetti, mikä sille kuuluu. Se pitäisi olla norma- osa normaalia lainsäädännön parantamista. Eli suosittelemme komissiolle ja valvontakomiteelle, että tämä va- valvontakertomus täytetään pantaisiin. Kollega Hayes on esittelijämme, joka saa nyt puheenvuoron. Uh, thank you very much indeed, uh, Madam Chair. And... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja ähm, haluaisin kiittää tästä erinomaisesta kertomuksesta. Siinä tarkastellaan lainsäädännön jälkitarkastuksia ja se onkin erittäin hyvä kertomus ja se onkin erittäin tärkeä aihe tässä valiokunnassa. On pyritetty saama, pyritty saamaan todellisia tuloksia alueella, koska tavallisille ihmisille se tarkoittaa, että vähennetään kustannuksia ja katsotaan, että on aitoja hyötyjä – Eh, siinä, mitä eh, parlamentissa tehdään. Peruskysymyksiä pitää kysyä, minkä tähden tämä lainsäädäntö on olemassa, onko siitä hyötyä, ja meidän pitää pystyä vastaamaan ihmisille selkeästi näistä hyödyistä, jotka syntyvät lainsäädännöstä ja tarkastuksista, jotka seuraavat. Usein kun lainsäädäntö on katsottu täällä läpi, niin sitten johdonmukainen menettely senkin jälkeen olisi tarpeen. Olemme tyytyväisiä tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Onnittelemme hyvästä työstä. Se, että tämä on hyvin laaja kausi se on merkittävää. Siinä on ollut mukana neljä pääosastoa, Envy Growth Sante muun muassa. Ja tässä on katsottu arviointijärjestelmiä siitä huolimatta, aivan kuten sanottiin, mitä tulee muihin kuin arviointitarkastuksiin. Tässä yhteisten suuntaviivojen puute on tullut esiin ja seurannan puute on ongelma. Ja vasta viime vuonna 2017 saatiin käyttöön paremman sääntelyn työkalulaatikkoja todellakin ongelmia on siinä, että saamme riittävästi vertailtavaa eh, ja riittävää tietoa. Se on eh, tarkastuksissa olennaista ja tässä tarkastuksessa painotetaan myös eh, niitä tapauksia, joissa tuli tarkastukset viivästyksellä me odotamme jotakin tapahtuvan ja sitten kun asiat eivät tapahdu, pitää eh, katsoa, minkä tähden parlamentti eh, selittää, minkä tähden näitä ei eh, tapahdu näitä seurantatoimia. Tässä suosituksista olen ensinnäkin tyytyväinen suosituksiin, joita tuomioistuin esittää. Ja toiseksi on hyvä, että otetaan esiin toimijoiden välinen sopimus, parempi säädöskäytäntö ja varsinkin seurantatoiminta. Tiedän, että myöhemmin tänä vuonna on tulossa korkean tason toimielinten välinen kokous, jossa käsitellään tätä kysymystä ja olen tyytyväinen siihen. Me julkaisemme tämän sitten useammin, kun sopimus hyväksytään – nyt tässä on hyvän kokoinen tarkastus, että katsotaan tosiaan, miten täytäntöön pannaan se on tärkeää, että sitten kun mennään eteenpäin, eli sopimus toimii ja on käytössä. Ja sitten neuvoston ja tilintarkastustuomioistuimen mukaan tulo tällä alalla on olennaista. Siellä on asiantuntijuutta, niin kuin sanon itsekin lausunnossani, mutta se, että he pääsevät mukaan seuraamaan, aru, seuraamaan tätä aluetta, siihen pyrimme uskoisin, että toimintavälisen sopimuksen näkökulmasta ja paremmasta säädöskäytännön näkökulmasta meidän pitää painottaa tämän alueen toimintaa. Ja tämän lisäksi ehdotan, että jälkitarkastuksia varten yhteiset suuntaviivat pitäisi saada aikaan. Ja tämä täyttäisi sitten näiden eri lähestymistapojen väliset aukot. Ja lopultakin jäsenmaiden transponointi on tärkeä kysymys. Ei ole yhtä lähestymistapaa siihen, miten EU-lainsäädäntö viedään, viedään kansalliseen lainsäädäntöön. Onko tehokasta tapaa tähän. Yhtenäiset puitteet on asia tälläkin alalla, jota pitäisi tukea. Jos meillä on EU-lainsäädäntö, joka, josta on sovittu niin eh, silloin eh, transponointi pitää tapahtua loogisesti ja tehokkaasti ja jatkossa meidän pitää tämän asian parissa tehdä töitä. Ja tosiaankin eh, otin tämän esiin omissa suosituksissani. Kovasti odotan kommentteja niin- ja onnittelut tilin tarkastustuomioistuimelle. Kiitos. Jala Kollega Ajala, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi olen pahoillani, että vastuuhenkilö ei nyt ole paikalla. Mä tulin tarkastustuomioistuimesta, mutta näin tosiaan voi käydä. Ja sitten toiseksi tuen aivan täysin eh, esittelijä, kun puhutaan tämän eh, kertomuksen laadusta. Se antaa meille dynaamisen eh, kuvauksen, ei pelkästään yhtä kohtaa. Se on tärkeää ja siihen me pyrimmekin, kun taistelemme neuvoston kanssa. Ja tässä tulee esiin parempi säädöskäytäntö ja se on tärkeää, että sovellettaisiin hyvin nopeasti, tehokkaasti eh, EUn lainsäädäntöä, näitä eh, säädöksiä, joista täällä puhumme ja joista päätämme. Niinpä Refitin osalta eh, parlamenttia ei ole kuultu riittävästi eikä ole vahvistettu sitä tarvetta, joka on nähtävissä varsinkin jälkitarkastuksissa. Ne ovat hyvin tärkeä osa toimielinten välisesti. Odotan kovasti yhtenäisiä puitteita transponoinnille, koska tässä asiassa on paljon ongelmia. On maita, joissa toimitaan jälkijättöisesti direktiivien transponoinnissa ja silloin on paljon turhaumia, ei ainoastaan toimielimissä, vaan myös kansalaisten parissa. Ja lopuksi haluaisin kysyä tarkastustuomioistuimelta, onko tässä selvityksessä tullut esiin missä määrin äh, neuvosto on voinut vetää pois näitä asioita, joiden parissa äh, parlamentti on tehnyt paljon töitä ja valmistellut äh, omia kantojaan. Ja sitten neuvostossa ne on jäädytetty. Niinpä refit on äh, asia, johon ei olla sitouduttu. Haluaisimme saada istuimen näkemyksen. Tämän tyyppisiä ongelmia on ja meitä kiinnostaisi kovasti, että saisimme äh, tämän äh, aiheen toimielinten väliseen sopimukseen, koska meillä ei ole riittävästi kapasiteettia siihen ja tämän tyyppisessä toiminnassa tämä saattaa olla aivan selvä rajoitus meidän toimivaltuuksimme. Kiitos. Ja herzlichen Dank. Niin, kiitos kovasti komissiolta pääsihteeristöstä Watson. Olkaa hyvä. Is this one working? Yes. Toimiko tämä? Selvä, anteeksi. Kiitän herra Osterttia tuosta esityksestä ja herra Heissiä reaktioista. Ja muita kollegoita näkemyksistä. Tämä on kertomus, ja katsomme komissiossakin erittäin suopeasti. Se ottaa meitä järjestelemään harjoitteluamme ja arviointiamme siitä, miten näitä tarkastuksia paremmin teemme. Meille parempi sääntely on sinänsä oppimisprosessi. Me jatkuvasti haemme mahdollisuuksia parantaa sen toteuttamista. Ja tämä kertomus on tärkeää tai syötettä prosessiin. Tämän yleisen myönteisen panoksen lisäksi on kaksi piirrettä kertomuksessa, joita erityisesti arvostamme. Ensinnäkin, eli että vaikka onkin komission päävastuulla arvioida lainsäädäntöä ja varainkäyttöä, on myös erittäin voimakas toimielimen välinen konteksti. Ja kuten kaikkein parempaan säätelyyn kuuluu, tämä toimii vain, jos kaikki kolme toimielintä toimivat yhdessä. Ja näin voimme varmistaa, että lainsäädäntö vastaa tarkoitusta. Ja se on mietinnä tärkeä viesti. Toinen asia, joka on meille tervetullutta, on se, että vertaan jäsenvaltioihin ja kansainvälisesti vertailen. Me pärjäämme varsin hyvin. Ja tämä perustuu OECDn työhön. Säätely katsoo raportoinnissa vuoden 2015 OECD on julkaisemassa uutta säätelykatsausta, joka luultavasti julkaistaan vuoden lopulla. Ja toivomme, että pärjäämme ainakin yhtä hyvin, ellei paremminkin kuin 2015. Tuo tunnustus on tervetullut, mutta olemme hyvin perillä siitä, että kaikessa paremmassa säätelyssä on oppimista mukana – ja vaikka pärjäämme paremmin kansainvälisesti ja jäsenmaihin nähden, voimme vielä oppia paljon enemmän, joten noudatamme kaikkia istuimen suosituksia. Täysin tai osittain suosituksista kiinni. Ensimmäinen suositus, että Oster allekirjoitti ihan oikein avainsastuksena, on asian toimielimet jakava piirre. Ja, ja mitä tulee yhteiseen ohjaukseen, joka koskisi kaikkia arvioinnityyppejä, me komissiossa olemme erittäin valmiita antamalla suuntaviivoja kaikille toimielimille, tietäen, mitä meillä on ja hallussamme, mutta se ei tietysti välttämättä ole mitenkään valmis tuote, koska se on vuodelta 1993, mutta me olemme riippuvaisia muista toimielimistä ja, ja neuvosto ei välttämättä ole ihan yhtä innostunut kuin me. Asiaa täytyy tarkastella toimielimien välissä konteksteissa, mitä tulee tiedonkeruuseen, jonka Esteli mainitsi – Ymmärrämme, että tämä on ratkaisevaa. Pitää olla hyvää dataa, ajankohtaista dataa. Se on olennaista Arviointien laadulle. Että tämä koskee toimielimien välistä sopimusta paremmasta lainsäädännöstä. Tämä on olennaista jäsenvaltioiden osallistumisen kannalta. Niiden tehtävä on varmistaa, että data on, mutta työskentelemme myös komission sisällä että mä työn sen lisää puhtia äskeisestä rahoituskehysehdotuksesta. en täytyy selvittää, mitä dataa on painottamatta. data voidaan paremmin jakaa komissiossa. Sitten täytyy miettiä, mitä, dat- mitä dataa kerätään, jos ei sitä ole. Refitin suhteen olen hieman eri mieltä tuomioistuimen kanssa. Olen täysin samaa mieltä, että Tämä on käsite, joka on kehittynyt ajan yli. Ja se ei ollut alkuvaiheessa niin selkeä tai fokusoitu väline. Mutta ajan yli olemme onnistuneet selkeyttämään sen luonnetta. Ja meillä on Refit-ohjelma ja alusta, jolla on tunnettu brändi muuallakin. Silloin ryhmät arvostavat sitä, ei ainoastaan bisnesyhteisö, joka erityisesti on kiinnostunut yksinkertaistamista, mutta muutkin sidosryhmät, jotka kaikissa harjoituksissa ovat aina huolissaan, kun me yksinkertaistamme ja vähemmän taakkaa, meidän pitää säilyttää politiikkatavoitteet koskemattomina. Ja tämän briefin brändinä ja prosessina otetaan lämpimästi vastaan. Ja sidosryhmät ymmärtävät hyvin. Tämä on mahdollisesti jotain, jonka voimme viestiä paremmin. Ja kuten tuomioistuin suosittelee, näin tulee tapahtumaan. Kiitos. Kiitos. Enää ei saa puheenvuoroa, koska tämä lyhyt esittely, näin tämä esityksen kohta on käsitelty. Jatketaan sitten lyhyellä esittelyllä. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen muistio kohesiopolitiikan täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta. Öö, jäsen Balko saa puheenvuoron heti 15 minuuttia. Kaikki puheenvuorot mukaan lukien. Start. Rouva puheenjohtaja, aloitan. Esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Muistion tarkoituksena antaa panos lainsäädäntöpaketin valmisteluun ja yksinkertaistamiseen kohesiopolitiikassa 20 vuoden jälkeen. Viisi avainaluetta tehokkaalle yksinkertaistamiselle näyttää olevan yleinen yhteisymmärrys siitä, että ajan mittaan kohesiopolitiikka on tullut kovin monimutkaiseksi. Ensimmäinen periaate täytäntöönpanon yksinkertaistamisessa on se, että tarvitaan hyvin määritelty strategia. Eri analyysit on yhteenvedetty liitteessä yksi ja se osoittaa, että ei ole yksinkertaistustavoitteesta yhteisymmärrystä. Että kenelle ja miksi yksinkertaistetaan. Mielestäni yksi tärkein tavoite hallinnollisessa yksinkertaistamisessa on poistaa hallinnollinen rasite ja kulut, jotka eivät ole tarpeen. Yksinkertaistamisen pitäisi käydä käsikädessä sen kanssa, että keskitytään enemmän tuloksiin, kustannustehokkuuteen ja laatuun. Toinen periaate vaatii sitä, että on näyttöön perustuva lähestymistapa siihen, että ymmärretään monimutkaista, monimutkaisuus ja yksinkertaistetaan. Pitäisi olla laajaa näyttöä asiasta. Keskinkertaistaminen voi keskittyä mm, siihen, niihin asioihin, jotka ärsyttävät sääntelyn kohteita, mutta ei välttämättä. Lähtökohtana pitäisi sen vuoksi olla kattava yleisnäkymys siitä, että mistä rasitteet juontuvat operatiivisissa ohjelmissa. Ja että yksilöidään sitten sellainen monimutkaisuus ja kustannukset, jotka eivät ole välttämättä tarpeen. Tärkeä monimutkaisuuden lähde rahoituksen edunsaajille on tämä niin kutsuttu kultaaminen. Eli kansallisella tasolla mennään pidemmälle kuin mitä EU-sääntelyssä. Se voi juontua siitä, että puuttuu oikeusvarmuutta ja EU-sääntöjen tiukka tulkinta voisi sitten johtaa siihen, että komissiolta tulee oikaisuvaatimuksia. Tämä ei pitäisi perustua pelkästään näyttöön varkenteeseen. Tähän kuuluu ennen kaikkea, että kartoitetaan rasite toiseksi, jälkikäteen äh, vaikutusten arviointi ja sitten kolmanneksi asetetaan tavoitteet rasitteiden vähentämiseksi ja edistyksen seuraaminen. Sitten kolmas ohjaava periaate Tehokas yksinkertaistaminen vaatii sitä, että vakaasti sitoudutaan kaikkien toimijoiden taholla, neuvostoparlamentti ja komissio siihen, että ehdotetaan, neuvotellaan ja hyväksytään oikeudellinen kehys. Ja myöskin ajatellen yksittäisiä jäsenvaltioita. Niiltä tulee sääntöjä edunsaajille siinä, kun raportoidaan, valvotaan, seurataan ja mm, valitaan hankkeita. Neljäs ja viimeinen ohjaava periaate on tilivelvollisuus ja tulos. Yksinkertaistaminen ei ole tavoite itsessään eikä sen pitäisi varata sitä, että sisäinen valvonta on tehokasta ja tavoitteet saavutetaan. Mutta jo osoittaa, että tilintarkastusjärjestelyt ovat myötävaikuttaneet siihen, että sääntöjen vastaisuudet ovat merkittävästi vähentyneet. Nämä eivät, saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia ilman, että sisäinen valvonta oli, on kohentunut. Eikä sitä pitäisi vaarantaa yksinkertaistamisella, siis tilinvelvollisuuden kustannuksella, kun julkisia varoja käytetään. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että yksinkertaistamisen pitäisi käydä käsikädessä sen kanssa, että keskitytään enemmän tuloksiin, koska olemme yksilöineet, että tuloksiin kehittymisen puute on perustuvanlaatuinen ongelma Euroopan varastojen ja rahojen hallinnoinnissa. Sitten siirtyisin käsittelemään viittä avainasemassa olevaa yksinkertaistamisen osa-aluetta kosehesiopolitiikassa. Ensimmäinen on EUn lainsäädäntö ja suuntaviivat. Yksinkertaistaminen alkaa yksinkertaisista vakaista säännöistä ja niin, että lähennetään paremmin sääntöjä, jotka liittyvät eri ohjelmiin ja rahastoihin. Aiempien kausien kahden kauden välillä sääntöjen vastaisuuksien We stress the importance of timely Täytyy olla ajankohtaisia hyviä sääntöjä käytössä. Todellakin vakaat säännöt voivat olla väline tehokkaaseen yksinkertaistamiseen Painotamme myös sitä, että miten tärkeää on harmonisoida sääntöjä, jotka tekevät järjestelmästä monimutkaisemman. Yksinkertaistaminen ei siten koske pelkästään sääntöjen vähentämistä, on myös laadullista yksinkertaistamista, mikä tarkoittaa, että sääntöjen pitäisi sopia tarkoituksensa. Toinen tärkeä osa-alue on operatiiviset ohjelmat ja niiden hallinnoimisrakenne on noin 1400 viranomaista, jotka vastaavat auditoinnista ja hallinnoinnista lukemattomista ohjelmista jäsenvaltioissa. Niillä on suuri autonomia, autonomian määrä ja sen vuoksi se on haaste siinä, että voidaan täytäntöönpanna tehokkaasti virtaviivaistaa ohjelmia, mutta myöskin kun ajatellaan jälkikäteisehtoja, tai anteeksi, ennakkoehtoja, sen vuoksi tässä on mittakaavaetuja mahdollista saavuttaa. Kolmas tärkeä alue yksinkertaistamisessa on hankkeiden valinta ja seuranta. Siinä täytyy puuttua hallinnolliseen tehokkuuteen, mukaan lukien tämä niin sanottu kultaus, joka komission raportin mukaan vastaa noin kolmanneksesta hallintorasitetta edunsaajille. Siinä on suurta potentiaalia rationalisointiin, mutta niin, että modernia teknologiaa käytetään prosesseissa paremmin. Viittaan liitteeseen kolme muistiossa, joka osoittaa, että on monia eroja siinä, miten hakemukset jätetään, miten suuria ne ovat, miten paljon tietoja pyydetään antamaan, tai sitten, että mikä on määräaika oheisasiakirjoille. Yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto on yksi mahdollisuus. Sillä voidaan vähentää hallintorasinnetta edunsaajille ja auttaa vähentämään täytäntöönpanokustannuksia. Ja useimmiten käy, ja se oli nykyisellä kaudella äh, useimmiten käytetty äh, vaihtoehto. Koontiasetus on hyvin tärkeä tässä, äh, täl, tässä suhteessa yksinkertaistetussa kustannusvaihtoehdossa, ja siinä otetaan käyttöön uusia ehtoihin perustuvia tukimuotoja hallinto, äh, anteeksi, kuntiasetuksen uudistus, jos se hyväksytään, voisi vaikuttaa kovasti hallintorasitteeseen vähentämiseen. Sitten neljäs viimeinen liittyy siihen, että olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa valvontaa Hallintoviranomaisten tarkastukset ja välitieviranomaiset ovat tässä tärkeällä sijalla. Kokemus osoittaa, että tarvitaan sitä, että komissio asettaa selkeät järjestelyt sillä, että miten usein ja miten kattavasti hallintolliset varmistukset tehdään, koska jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja myöskin ohjelmia välillä siinä, että miten varmennukset ja verifikaatiot tehdään käytännössä. Kiitos kovasti huomiostanne alle diejenigen Dankeschön, die sich immer über die zu viele Kontrollen beschweren, empfehle ich äh, Seite 49. Da niin, liiasta valvonnasta vale, valitetaan useasti. Asiassa esittelijänsä on Arnt Koon, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja, kiitos tilintarkastustuomioistuimen herra Balkolle tehdystä työstä ja esityksestä tänään. Muisti on hyvää perusta työlle, kun työstetään sääntöjä rahastoille seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja myöskin kun työstetään uutta asetusta rakenne- ja investointirahastoille. Muistio tekee selväksi siitä, että tässä niin sanotussa kultauksessa ylisääntelyssä on edelleen parantamisen varaa. Eli täytyy miettiä sitä, että miten yksinkertaista voidaan. Saksassa, anteeksi, esimerkkiä ovat nämä hakemukset, joissa sivumäärä on eri jäsenvaltioissa hyvin erilaiset. Täällä vaikka kaikki tiedot todellakin tarkeen, mutta se tekee selväksi, että byrokratia kasvaa useissa kohdin ja mm, ja tämä byrokratia voi johtaa siihen, edunsaajat sitten välttävät hakemuksia jättämistä kokonaan, eivätkä saa näitä rahoja. rhein westfalenissa on myös mietitty sitä kotiosavaltiossa, että miten yksin, näitä asioita voidaan yksinkertaistaa. Ja yksi tapa on oikein hyvä, että kun ajatellaan eurooppalaisia sääntöjä, että ne täytyy muotoilla täsmällisemmin. yksinkertaistamisen, yksinkertaistamisen, että jätetään vähemmän tulkintavaraa jäsenvaltioille ja sitten, että loppujen lopu, lopuksi se voi johtaa vähemmän byrokratiaa. Puheenjohtaja juuri mainitsi, että valvonnassa on tietysti niin, että täytyy huolehtia myös siitä, että ne, jotka saavat rahaa, niin että valvojat eivät koko ajan Euroopan puolelta tee vierailuja. Kansalliselta puolelta hankin on valvontaa erilaisilla tasoilla. Se voi johtaa turhautumiseen tai siihen, että ei lähdetä hakemaan näitä tukia ollenkaan. Täytyy huolehtia siitä, että kaikki on oikeasuhtaista ja tasapainoisempaa, että missä täytyy sitten valvontaa suorittaa. On, täytyykö koordinointi, olla koordinointia. Ja tässä kontiasetuksessa on hyviä ehdotuksia, mitä tulee käsitteeseen cross-reliance ja sitten myös yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto. Ja komissiolla on myöskin tässä kontiasetuksessa hyviä ehdotuksia tai tässä kattoasetuksessa. Ja sitten kysymys komissiolle. Miten tilintarkastustuomioistuimen huomiot pitäisi ottaa äh, huomioon? Ja sitten vielä tilintarkastustuomioistuimen kysymys, että mikä vaikutelmanne on uudesta kattoasetuksesta ja missä siellä olisi parhaat ehdotukset äh, parannuksille tällä alalla? Kollega Novakov pyysi puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää minäkin herra Kuunia hänen tekemästään työstä ja myös herra Valkoa tästä kertomuksesta. Tämä äh, asia, jota pitäisi painottaa, on äh, ajoitus. Me teemme nyt töitä CPR-kysymyksessä Eh, viime kuusta eh, lähtien. Ja yksi kohdista on yksinkertaistaminen ja epäilemättä tässä täytyy nyt sanoa, että komissio todellakin on mm, ottanut askeleen eteenpäin ajatellen yksinkertaistamista. Yksinkertaiset, eh, yksinkertaistetut kustannusten korvaamiset ja vastaavat ovat oikea tie. Hallinnollinen taakka on myös yksi niistä syistä, minkä tähden edunsaajat menevät mieluummin pankkiin ja maksavat siitä sitten korot sen sijaan, että tehdään töitä Euroopan projektihallinnon kanssa. Ja valitettavasti näin tapahtuu silloin, kun puhutaan pk-yrityksistä tai startup-yrityksistä. Uskoisin, että meidän pitäisi tukea tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota, jotta saadaan aikaan muutoksia ja mitään vallankumousta, mutta muutoksia 2020 jälkeen. Meillä on korkean tason työryhmä komissiossa, joka käsittelee yksinkertaistamista. Me, meillä on päätelmät ja täytäntöön pannaan niitä sitten eh, tänä vuonna, eh, ensi vuonna – Meillä ei ole varaa nyt enempää viivyttelyyn asiassa. Uskon, että nykyinen ehdotus komissiolta, sitä voidaan vähän vielä työstää ja parlamentti on pyytänyt, että sitä vahvistetaan varsinkin yksinkertaistamisen osalta. Niin Mm, muuten annamme syitä euroskeptikoille siihen, että aina voidaan syyttää Brysseliä, joka on omassa kuplassaan eikä välitä mistään. Tosiaan nyt tämä otetaan huomioon ajatellen tulevaisuutta ja sitä, kun valmistellaan investointeihin liittyviä suunnitelmia. Kiitos. Herzlichen Dank für die Kommission, Frau Wagner. Kiitos. Sitten komissiolta Rova Wagner, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia esityksistä ja herra Koonille kommenteistaan koskien briefausta. Komissio panee tämän paperin merkille ja pitää tervetulleena sitä, että sen saavutukset koskien sisäistä tarkistusta, sen parantamista, alentunutta virheaastista ja muuta komissio, kohdallisuuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista on estetty. Olemme täysin samaa mieltä, että yksinkertaistamisen pitää olla näyttöpohjaista, sillä tavoite sinällään, vaan keino parantaa tuloksellisuutta ja vastuullisuutta, tilivelvollisuutta. Mitä tulee niihin alueisiin, joita tuomioistuimen briefauksesta viivataan, me olemme sitä mieltä, että kaikilla viidellä alueella on esitetty yksinkertaistamisehdotuksia 29.5. komission paketissa. Ja kiinnittäisin tänne yksinkertaistamiskäsikirjaan, jonka löydätte aluepääosasta verkkosivuilta, jos luetellaan 80 pääyksinkertaistamisvälinettä kohesiopolitiikassa, jotka osoittavat, että yksinkertaistamisen alue on paljon laajempi kuin nuo viisi aluetta, joskin totta en, että ne näille viidelle keskittyvät. yksinkertaistamisessa komissio erityisesti keskittyi edunsaajiin. Ja tämän vuoksi edellytämme yksinkertaistamista säännöissä, jotka koskevat ohjelmien hallintaa ja johtamista. Nämä asiat kulkevat siis käsi kädessä. Koskien EU-lainsäädäntöä ja ohjeistoa, nykyinen ehdotus on 50 prosenttia vähemmän sanoja kuin vuoteen 20 mennessä. Se on kvantitatiivinen arviointi, mutta se näyttää kyllä merkkiä. Toissijaisessa lainsäädännössä pyritään myös voimaannuttamaan ihmisiä. Meillä on yhteisessä säännöksissä kymmenen tällaista kohtaa, eli, eli kaikki ohjelmointia varten tarvittavat säännöt ovat osa ehdotusta. Mitä suuntaviivoihin tulee komissio on sitoutunut merkittävästi vähentämään ja arvioimaan ohjeistamista. Mitä ohjelmia hallintorakenteeseen tulee, on joko täytäntöönpanoon yksinkertaistamisjärjestelyjä, jotka liittyvät raportointiin ja ohjelmointiin, jotka kaikki auttavat virtaviivaistamaan ohjelmien arkkitehtuuria, mikäli jäsenvaltiot niitä haluavat käyttää. Eli jäsenvaltiolla on päävalta valinnoissa, Joskin komissio luo insentiivejä virtaviivaistetun arkkitehtuurin käyttämiseen. Ei mitä tulee näihin perittyihin oikeuksiin, goldplatingiin, niin meillä on joukko suosituksia ja painotamme, että yksinkertaistetut virtaviivastetut säännöt väistämättä johtavat goldplatingin vähentämiseen, mutta pohjimmiltaan jäsenvaltiot ja ohjelmointiviranomaiset voivat saada tulokseen. Sitten yksinkertaistettu kustannusmenettely. Nykyinen omnibuslainsäädäntö on astel eteenpäin ja vuoden 2022 jälkeisen asettelu. Ah, saitte tulee noudattamaan näitä ehdotuksia ja ottaa askeleet eteenpäin Omnibusin linjalla on muun mm. muassa tällaisia kiinteitä korvaustasoja käytössä. Niillä linjalla, mitä, mihin herra Novak viittasi, ja muilla kuin kustannusalueilla, me toivoimme painottamaan enemmän tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Ja sitten tehokkaamman ja tuloksellisemman valvonnan suhteen sanoisin, että on kolme tärkeää kehitystä. Eli johdon verifikaatiot ja niiden virtaviivastaminen, tämä kontrollointi on riskipohjaista, kuten yhteisessä asetuksessa todetaan. Tässä on suhteellisuusperiaatteeseen pohjautuva ohjelmakontrollimenettely. Ja, ja tämä koskee ohjelmia, joilla on hyvää näyttöä ja vä, vähän riskikäyttäytymistä kahden aikaisemman vuoden aikana. Ja sitten johtamista valvontaa rakenteen suhteen totesin, totesin myös, että ti- Tilinpitojärjestelmä voidaan myös asettaa hallintoviranomaisen alle, mikä myös mahdollistaa valvonnan virtaviivaistamista. Puheenjohtaja kiittää. Täytyy jatkaa. Pahoittelen täytyy päättää tähän, koska täytyy siirtyä seuraavan esilistan kohtaan. Asia täytyy selventää kahdenvälisesti. Nyt tervetuloa kohdan yhdeksän käsittelyyn. Käsittelemme tilintarkastustuomioistuimen pohdinta-asiakirjaa monivuotisesta rahoituskehityksestä. Asian esittelee herra Gregor, olkaa hyvä. Dear Madam Chair, thank you very much uh, for the floor. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti puheenvuorosta. Arvoisa esittelijä, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin esitellä nyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen komission ehdotuksesta ajatellen vuoden 2020 jälkeistä tulevaa monivuotista rahoituskehystä, joka jatkuu 2027 asti. Haluan kiittää mahdollisuudesta esitellä täällä lyhyesti tämän asiakirjan sen jälkeen, kun olemme sen hyväksyneet ja julkaisseet eilen. Tämänpäiväinen esitykseni sisältää kolme osiota ja ensimmäisessä osiossa vertailen näitä kahta ohjelmakautta. Ensimmäinen 2014-2020 ja sitten toinen 2027 jatkuen ja sitten mm, monivuotinen rahoituskehys. Ja aivan lopuksi sitten vähän seurantaa ajatellen tuota kertomusta, joka julkaistiin vähän aikaisemmin. Tuossa seuraavalla kalvolla haluaisin esitellä teille katsauksen eh, moniin toimiin, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen ja sen ehdotukseen päätimme, että julkaisemme eh, kaksi horisontaalista asiakirjaa, joista ensimmäinen helmikuussa ja nyt toinen näistä, joka seuraa komission esitystä. Me olemme julkaisseet myös alakohtaisia asiakirjoja. Yksi niistä julkaistiin tänään. Ja nyt oman asiakirjanen jälkeen on tulossa muita vielä, mutta siinä vaiheessa esitämme lausuntoja. Jotkut niistä ovat osa lainsäädäntöprosessia joissa meitä kuullaan osana lainsäädäntöprosessia. Kyse on lähinnä omista varoista ja niitä koskevista päätöksistä ja oikeusvaltioperiaatteesta. Joissakin tapauksissa valmistelemme lausuntoja, joita on pyytänyt parlamentti. Ja näihin tulevat mukaan kolme rahastoa, meri, ja kalatalousrahasto, maahanmuutto- ja turvapaikkarahasto, sisäisen turvallisuuden rahaston ja eh, rajahallintoväline ja joitakin muitakin varmasti tulee vielä mukaan EU Invest-rahasto, mutta vielä näin ei ole pyydetty. Ja tässä asiakirjassa keskittymme eh, monivuotisen rahoituskehyksen jälkeiseen kauteen ja olemme analysoineet myös tätä itse ehdotusta samoin kuin valmisteluprosessia. Tämä katsaus ei ole tarkastuksen tulosta, vaan saatavissa oleva asiakirja. Ja sitten tässä aivan nopeasti muistuttaisin äh, komission pääperiaatteet silloin, kun äh, asiakirja julkaistiin, eli äh, kolme lisäarvo, joustavuus, tilivelvollisuus. Tarkastelimme näitä periaatteita budjettisyklin aikana. Nyt siinä vaiheessa, kun asetetaan prioriteetit, resurssit allokoidaan ja äh, hankkeet asetetaan ja tulokset julkaistaan. Ja sitten seuraavaan esityksen osaan äh, siinä äh, pyritään vertailemaan uutta ja vanhaa monivuotista rahoituskehittyä merkitystä. Nyt esitettiin eh, esimerkiksi nuorisolle, eh, turvallisuudelle eh, lisämäärärahoja. Me mietimme, tarjoaako tämä selkeän vertailun ajatellen näitä eri monivuotisia rahoituskehyksiä. Tässä ehkä tarvitaan lisää pohdintoja, jotta saadaan kattava vertailu ja Siksi tämä onkin tämän päivän sen katsauksen merkittävä osa ja toivottavasti tästä tulee nyt lisävaloa komission esitykseen. Ja sitten seuraavalla kalvolla, mikä on lähestymistapamme ajatellen kahden kauden vertailtavuutta. Se ei ole mitenkään suoraviivaista ja siinä on merkittävät tekijät, jotka vaikuttavat vertailtavuuteen aivan ensiksi. Kyseessä on inflaatio tai aikatekijä ajatellen varoja. Ensimmäinen kausi 14-20 esitettiin 2011 hinnan, eli sitten olen, olemme lisänneet noin 19 miljardia, jotta mukautetaan se nyt valitettavasti. Brexit on edelleen esityslistalla, jotta voidaan vertailla. Meidän täytyy vähentää noin 52 miljardia euroa ja tämä on se summa, jonka komissio arvioi siihen, että mukana eivät ole nuo UK-tekijät. Ja sitten seuraavana Euroopan kehitysrahastot ja viime kaudella se oli noin 28 miljoonaa euroa, joka pitää lisätä, jotta voidaan vertailla täysin näitä lukuja. Ja lopuksi vielä on rakennemuutoksia otsakkeissa. Se ei ole kokonaissumman kannalta tärkeää, vaan yksittäisten otsakkeiden kohdalla tärkeää ja sitten seuraavalla kalvolla pyrimme osoittamaan muutokset menoprioriteetteissa yksi äh, otsake äh, nimitettiin uudestaan, luonnonvarat, ympäristö ja sitten maahanmuutto, rajahallinta äh, yhdessä turvallisuus ja puolustus. Siinä on nuolia, joilla yritetään osoittaa muutoksia. Ainoastaan kaksi otsaketta pysyvät samana maatalous ja hallinto. Suurin osa kuluista tulee jaetun hallinnon alle. Tässä ei yksinkertaisesti esitetä kriteerejä ja parametreja, jotka liittyvät kuluihin, mutta jonkin verran yksityiskohtaisia tietoja tulee ajatellen kohaisia rahastoja ja maataloutta. Seuraavassa pyrimme vertaamaan komission esityksen kokonaismäärää nykyhinnoin. Nyky, äh, nykyinen kause, äh, se on 1,87 ähm, äh, miljardia ja sitten nykyhinnoin 82 ja sitten eh, esitetyin mukautuksin. Siinä on 5 prosentin nousu absoluuttisin eh, arvoin ja relatiiv- suhteellisin eh, määrin noin 1,16-1,11 prosenttiin. Ja sitten siellä seuraavalla kalvolla vielä kehittyisin keskittyisin rakenteisiin, otsakkeiden rakenteisiin. Siellä on luonnonvarat ja ympäristö vihreällä. Sillä, siinä näkyy symmetrisiä vaikutuksia ja vähennystä on 11 prosenttia. Maaseudun kehitys erikseen myös. Tämä liittyy myös ehdotettuun yhteisrahoitukseen, eli vaikutukset kokonaisohjelmiin ei ole 28 prosenttia, vaan vähemmän. Ja sitten ympäristö ja ilmasto, se nousee 50 prosenttia. Ja sitten toinen merkittävä on kohesio ja arvot, kohesiorahastot EKR, Euroopan sosi- sosiaalirahasto, kohesiorahasto, lisäystä 10 prosenttia ja symmetrisesti e, sitten EAKRn osalta e, vähennystä 2 prosenttia ja sitten kohesiorahaston osalta e, nousua ja Erasmus Plus 92 prosenttia plussaa ja sitten tässä syyttäjävirasto on tulossa ja se menee myös hallintokuluihin, eh, samoin kuin Euroopan, Eurooppa-koulut ja eläkkeet. Tässä seuraavalla sitten kokonaisluku eh, on 350 eh, miljardia. Ja tässä on uudet prioriteetit esitettynä 52 miljardia lisärahoitusta. Eli eh, komissio on pyrkinyt lisäämään tästä 50 senttiä aina eh, uusista varoista. Ja sitten eh, seuraava vaihe, jossa valmistellaan niin, että lähtökohtana on terve menettely ja tällä tavoin voimme selittää myös, että minkä tähden prosessi on viivästynyt jonkin verran, niin kuin sanoin, menokatsaukset ja kokonaiskatsaukset tulevat mukaan. Ja sitten seuraavassa arvioimme prioriteetteja, miten ne on asetettu. Siellä on yksi ikävä asia, joka ei ole komission hallinnassa ja tämä on äh, se, että meillä ei ole edelleenkään EU 2030 strategiaa. Komission piti äh, esitellä tämä ehdotus ja totta kai äh, me olemme kuulleet tässä asiassa hallitusten ja valtioiden päämiehiä helmikuussa. Tämä on haaste tulevaisuutta ajatellen, koska jossakin vaiheessa meillä on uudet prioriteetit ja sitten voidaan vain kysyä, että mennäänkö siinä RK mukaisesti vai miten se näkyy. Ja sitten seuraavassa me olemme asettaneet odotuksemme tämän katsauksen pohjalta ja komissio esittää tällaiset liikennevalot. Siinä tulee esiin lisäarvo, EUn lisäarvo, miten se näkyy EUn yhteisrahoituksessa. Me emme löytäneet vielä täyttä yhteistä linkkiä ajatellen lisäarvoa ja komissio todennäköisesti on näin tehnyt, mutta vielä ei ole mitään äh, tuloksia nähtävillä. Ja seuraavassa pyritään arvioimaan, missä määrin komissio on ottanut äh, esitykset huomioon. Siinä on yksi tekijä, joustavuus, jossa äh, se näkyi täysin ehdotuksessa ja sitten on näkökohtia, joissa on vähän edistystä yleislähestymistapa ajatellen tilintarkastustuomioistuinta ja EU-toimielimiä suhteessa hallitusten väliseen sopimukseen. Ja sitten aivan lopuksi vielä katsotaan haasteita. Ne tietenkin perustuvat ehdotuksiin ajatellen aikaisempia katsauksia ja sitten lopuksi sanoisin vielä, että vuoden jälkipuoliskolla esitämme ehdotuksia myös ajatellen lainsäädäntöä. Kiitoksia. Kiitos esittelijämme on kollega Sarvamaa, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Erityiskiitokset tilintarkastus ja sen vastuulliselle jäsenelle herra Gregorille – Ensiksi ilmaisen arvoitukseni tilintarkastustuomioistuimen työlle ylipäänsä. Tässä arvioidaan erittäin kattavasti komission ehdotus. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että asiakirja on selkeä ja helppolokoinen, rakentava. Oli tässä päävahvuudet ja heikkoudet. Tuomioistuin on kiinnittänyt huomiota samoihin heikkouksiin kuin mekin täällä parlamentissa. Talousarvon ja valvontavaliokunnassa. Ja tilintarkastustuomioistuin on tehnyt samat johtopäätökset kuin mekin. Sinne missä Tuomioistuin kiinnittää huomiota komission saavutuksiin. Kyllä heikkoudet kuitenkin enemmän silmään pistävät. Meillä on yritys, joka tarjoaa enemmän joustavuutta ja vähän yksinkertaistamistakin, kyllä. Tämä ei ole riittävän kunnianhimoista. Haasteet ajatellen. varmasti olla TTT kanssa samaa mieltä, että komissio ei tarjoa yleiskuvaa varainkäytöksen muutoksista. Meillä on ollut vaikeuksia lukujen arvioimisessa ja olemme saaneet erilaisia lukuja riippuen siitä, minkälaisia muutoksia Brexit-otsakkeessa ja muussa tapahtuu. Ja tämä on hämmentävää. Ja vaikka me komissiolta kaikkia vastauksia ole saaneet, Ei ole siltäkään helppo selvittää, mitkä todelliset tavoitteet oikein ovat. halunneet saada ehdotuksen, joka selkeyttää, minkälaiseen aukon Iso-Britannian lähteminen aiheuttaa. Ja haluamme myöskin budjetin, joka vastaa kansalaisten asettamia odotuksia. Ja vaikka uusilla prioriteettialueilla, kuten turvallisuus ja maahanmuutto tapahtuu meillä jo käyttöön, niin leikkaukset perinteisissä tehtävissä ovat olleet aika dramaattisia. Parlamentti toivoi vahvaa kunnianhimoista budjettia ja se vahvatti kunnianhimoista omat varat. Kun nykyistä monivuotista rahoituskehystä ehdotettua vertailee, luvut saattavat kasvaa, mutta budjetti ei vahvistu, vaikka varojen määrä kasvaisi. EU-maiden BKT-osuus kasvaa suhteellisesti ottaen. Ehkä mä tilintarkastustuomioista on käyttänyt lukuja, komissio on käyttänyt lukuja, jotka näyttää paremmilta kuin ne, ne pitäisi. Komissio käyttää lukuja, jotka tekevät leikkauksista pienempiä. Perinteisiin luvun tarkastettuna perinteiset ohjelmat menettävät enemmän kuin luullaan ja uudet ohjelmat eivät saa niin paljon kuin luvataan. Ja kuten tilintarkastustuomioistuin totesi, monivuotinen rahoituskehitys tarvitsisi enemmän pohjaa EUn lisäarvosta, vaikka pitäisi olla pienempi pienissä asioissa, isompi isossa asiassa, niin indikaattorit puuttuvat avainalueella. Totesin myöskin, että koko bon mieti lausunnossa. Vaatimus, että modernisoitaan ja modernisoitaisiin ja uudelleen suunniteltaisiin budjettia toimintaperiaan perusteiseksi budjetiksi. Tätä ei ole tapahtunut. Teille tarkastustuomioistuin on luetellut haasteita, kyllä vain. Niitä täytyy pitää suosituksina. Toin sanottua, niin tilintarkastustoimiston, olisin voinut olla vähän rohkeampi ja, ja voinut tehdä nämä suositukset selkeästi suosituksina. Ja lopuksi vilpittömät arvostuksen sanat tilintarkastustuomioistuimelle. Meillä ei ole täydellinen paperi, mutta erittäin selkeä julkista dataa – jota voidaan suositella ja toivottavasti kaikki päätöksen tekijät lukevat, eivät ainoastaan he ja Euroopan kansalaiset myös. Ja näitä pitäisi olla enemmän mukana prosessissa. Kiitos teille, herra Gergor. Ja kollegin Ajala Sender, bitte. Kollega Ajala Sender, kehotan puhumaan lyhyesti, koska ei ole paljon aikaa. Ines. Sí, bueno, Niin, ähm, tässä ensimmäistä kertaa puhun ja haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta hyvin nopeasti annettiin tämä ensimmäinen lausunto. Nyt keskustelu on käynnistynyt jo parlamentissa, joten kiitän tästä sitten tätä ensimmäistä katsausta niin täytyy katsoa, voiko komissio ehkä vastata. Minulla on tässä muutama huolenaihe, jotka eh, liittyvät eh, ensinnäkin eh, siihen, että me olemme budjettikysymyksissä vaatineet tehokkuutta ja pyrimme saamaan nimenomaan indikaattoreita – jotta voimme arvioida nopeammin, tarkemmin, helpommin tuloksia ja kertomaan niitä kansalaisille. Ja tässä mm, juuri mm, monivuotinen rahoituskehys tulee esiin ja Mm, meillä ei kuitenkaan ole äh, tässä suhteessa tulevia vuosia ajatellen mitään äh, strategiaa. Ymmärrän kyllä, että tässä ollaan äh, kriisi, kriisistä kärsitty, mutta tällainen strateginen suunnitelma keskipitkälle tai pitkälle aikavälille olisi hyödyllinen. Ja minun mielestäni se on nyt erittäin tarpeellinen, tarpeellisempi kuin koskaan ja eh, ilman sellaista eh, on ongelma. Mutta nyt olisi hyvin tärkeää, että meillä eh, olisi myös mahdollisuus arvioida tuloksia ja silmällä pitäen. Ottaisin vielä esiin sen, ehkä komissio voisi kertoa, millä tavoin voimme arvioida tuloksia ja minkälaisia indikaattoreita on ja miten tilintarkastustuomioistuin, joka nyt aikoo sitä arvioida, miten tärkeänä se pitää näitä tulevia välineitä. Nyt on tilanne se, että me käynnistämme ohjelmia ja budjetteja, mutta kentällä on aina vain vaikeampi ottaa niitä käyttöön ja käyttää niitä. Merci, Kollega Fernandes, olkaa hyvä. Euh, euh, Minäkin kiitän tästä avusta. Ja tästä tilintarkastustoimiston kannasta. Mielelläni näkisin, että tarkastustoimisto voisi esittää myös arvonsa metodologiasta, koska tällä hetkellä Tällä hetkellä nyt puhun luvuistakaan. Sitten yritän selittää. Komission metodologia on, on ylhäältä alaspäin metodologia, jossa vähennetään lukuja. Ensin annetaan prosentti maksuille karkeasti. Ja näin jäsenvaltiot haluavat asiat. Ja sitten se kertaa, miten ne jakautuvat eri prioriteeteille. Näin komissio toimii. erityisesti neuvoston pakottamana. Ja ihan oikein oli kysyä, että mitä halutaan, mitä halutaan yhteiselle maatalouspolitiikalle, kuinka paljon, mitä kohesiopolitiikassa, kuinka paljon, miten tarvitaan puolustukselle, kuinka paljon rahaa, nuoret, Erasmus+. Plus. Lasketaan summat yhteen, katsotaan, mitä se antaa. Tämä olisi oikea metodologia. Mitä tilintarkastustoimisto ajattelee tästä metodologiasta, mitä näistä luvuista ja sitten seurattavuus komissio on esitellyt kohesiopolitiikan nykyhinnoin, ei leikkauksen. Mutta eh, pohja korjaa. Hän on pistänyt eh, kohesiopolitiikan nykyhinnoin. Kustannukset ovat korkeita, mutta jos maatalta tarkastelee, se esittää kansalliset budjetit nykyhinnoin ja sitten kiintein hinnoin toiset. Ja sitten yhteensä maatalouspolitiikassa taas puhutaan nykyhinnoin. Tämä on täysin hämmentävä. Täytyy, jos käytetään kiinteitä hintoja, käytetään niitä koko ajan. Jos käytetään nykyhintoja, käytetään koko ajan. Lisäarvo. Olisi erittäin tärkeää päättää, että mitä se nyt oikein tarkoittaa. Kaikkihan lisäarvosta puhuvat. tilintarkastustuomioistuimella on lisäarvon määrittely. Se voittaisi auttaa meitä puhumaan asiasta. Helppohan se on sanoa, että haluamme, että kaikki projektit voivat tuottaa lisäarvoa. Ja sitten joustavuus lopuksi. Joustavuus, mutta kuinka pitkälle? Jos me olisimme täysin joustavia, meillä olisi vain yksi budjettikohta. Ja sinnehän olisi totaalista joustavuutta. Joustavuutta kyllä, mutta selkeyttä ja seurattavuutta. Ja miten se toteutuu? Ja strategiasta. Voidaan ajatella 2020 plus strategia. Tavoitteet säilyvät. Prioriteetit ovat muuttuneet puolustus, turvallisuus, maahanmuutto. Kiitos. Ali, we will need to continue in English. Täytyy jatkaa englanniksi, kun tulkit lopettavat 12.30. Olkaa hyvä, hyvät kollegat, hyvä Gre- herra Gregor. Ensinnäkin haluaisin kiittää kattavasta katsauksesta, joka <clears throat> esitettiin. Se on todellakin helposti luettava ja kun tarkastellaan yksityiskohtia, niin kertomus osoittaa, kulupuolen seuraavassa rahoituskehyksessä, kuten myös sen, että täytyy olla yhteensopiva nykyisen MFFn parametreihin. Nämä kaavakuvat olivat hyviä ymmärtääksemme muutokset eri alojen rahoituksessa seuraavalla ohjelmointikaudella. Mutta joitakin asioita pitäisi selventää näissä tiedoissa. Ensimmäinen liittyy tarpeeseen, että pitäisi olla kattava EU-strategia, joka kattaa kaikki kansainväliset sitoumukset ja sääntelyt. Ja asettaa strategiset tavoitteet, jotka pitäisi saavuttaa pidemmällä aikavälillä. Voi olla esimerkiksi strategia 2030, jonka pitäisi olla eteenpäin vievä voima seuraavalla ohjelmointikaudella. Koska täytyy myöntää, että ei meillä vieläkään ole strategiaa seuraavalle kymmenen vuodelle. Me puhumme seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta ei vieläkään ole Ja ei ole vakavasti otettavaa, jos äh, puhutaan seuraavasta MFFstä, mutta ei ole seuraavan kymmenen vuoden äh, strategiaa. Siinä mielessä mikä on mielipiteenne tämän äh, pyrkimyksen toteutettavuudesta. Sitten julkiset auditointimandaatit kaikille asiaan liittyville EU-elimille. Tässä on paljon toimintaa EUn oikeudellisjärjestelmän ulkopuolella. Voitteko mm, selittää, että mikä vaikutus tällä voisi olla EUn integriteettiin? I give the floor to the acting director general of DG Budget, Mr. Preza. Welcome, and you have the floor. Thank you, uh, Madam Chair. I, I will uh, try to, to comment on, uh, on the briefing paper of uh,